Uh, so very good afternoon. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitoksia siitä, että olette tullut tähän meidän kuulemistilaisuuteemme, jossa tarkastellaan tieto- ja verkkoturvallisuutta ja pyritään omaksumaan tähän kokonaisvaltainen lähestymistapa. Kiittäisin myöskin esittelijä Andrea Schwabia tämän tilaisuuden järjestämisestä ja muistakin jäseniä kiittäisin, jotka ovat täällä tänään paikalla. Ja erityisesti olisin toivottaa tervetulleeksi kaikki vierailijamme, vierailijapuhujamme vieraat puhujamme. Niin meitä kiinnostaa kovasti kuulla, mitä sanottava teillä on. Tarkoituksena on, että te annatte meille hyvin laajakirjoisen tilannekatsauksen tai kommentteja komission tekemän ehdotukseen. Me olemme tämän asian osalta vastuuvaliokuntana ja Andreas Schwab on asian esittelijä. Pidemmittä puhetta annan puheenvuoron Andreas Schwabin Hän voi esitellä asian, mutta sitä ennen toivotan tervetulleeksi kaikki, jotka seuraavat kokoustamme internetin välityksellä. Joskus internetin kautta seuraa meitä suurikin joukko. He ovat aivan yhtä tervetulleet seuraamaan kokoustamme kuin ne, jotka täällä Brysseissä. mutta nyt puheenvuoron saa Andreasa. Sitä ennen muutama sananen järjestelyistä. Kuulemme ensimmäisen kokouksemme osion aikana kello neljän mennessä näkemyksiä siitä, miten parhaiten voitaisiin varmistaa verkko- ja tietoturva. Ja toisessa osiossa neljästä viiteen tarkastelemme sitä, miten olemassa olevat aukot voidaan tilkkiä. Meillä on koko joukko asiantuntijoita kummassakin osiossa mukana, mutta lyhyesti ennen kuin asiantuntijat saavat puheenvuoron, voin kertoa teille, että jäsenet ja muut osallistujat voivat nähdä asiantuntijoidemme Kurikulm viittaat, eli heidän taustastaan saat hieman lisätietoa, mikäli haluavat. Teillä on jaossa nämä ansioluettelot täällä kokouksen kokoussalin takaosassa. Kukin saa tietyn puheajan ja täällä pistetään kello myöskin tikittämään, niin että kaikki muistavat, kuinka paljon heillä on puheaikaa. Kunkin puheenvuoron jälkeen tai osion jälkeen parlamentin Valiokunnan jäsen voivat esittää kysymyksiä ja asiantuntijat voivat vastata. Ja toivottavasti tästä saadaan aikaan kehittävää vuoropuhelua. Mutta nyt puheenvuoro siis Andras Vaapille. Hän voi lyhyesti esitellä tämän ehdotuksen ja kertoa hieman näkemyksistään ja sitten menemme varsinaiseen kuulemiseen. Andreas, ole hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, että sen sanoa sen ennen kuin aloitamme kuulemistilaisuuden. Haluaisin näin johdannoksi ensin kiittää lämpimästi sihteeristöä, kaikkia työntekijöitä, jotka ovat niin suuresti sitoutuneet tähän tämän kuulemistilaisuuden valmisteluun. Ja me tässä johtavana valiokuntana, kun katsotaan verkkotietoturvadirektiiviä, direktiiviä, niin tässä valiokunnassa tulemme katsomaan varmaankin muitakin kysymyksiä vielä iltapäivän aikana. Mutta kuitenkin varmaankin valiokuntana mä pystyn paremmin kuin mikään muu valiokunta katsomaan tätä laaja-alaista lähestymistapaa. Eli kun meillä tässä lukee englanniksi holistic view, Eli pyrimme katsomaan eri kysymykset, jotka liittyvät kyberturvallisuuteen. Ja esitämme itsellemme tavallaan kysymyksen, että mihin kaikkiin elämän alueisiin tämä kyberturvallisuus nykyisin liittyy, kun kyse on kuluttajista, missä he havaitsevat tämän. No, tämä alkaa nyt sillä kysymyksellä, että onko tässä vapaaehtoinen vai pakollinen säännöstö kyseessä, siis lainsäädäntö. Ja sen lisäksi tulee myöskin tämän mukaan kysymys, mitä näemme kriittisenä infrastruktuurina, jota kuluttajat tänä päivänä tarvitsevat tässä – jotka ovat tavallaan osittain sen riskin kohteena, että joutuvat kyberhyökkäyksen kohteeksi ja ehkä ole niin kestäviä kuin kuluttajat tänä päivänä uskovat niiden olevan. Ja sitten meillä on tämä toinen osuus tässä kuulemistilaisuudessa, jossa katsotaan sitä kysymystä, millä tavoin me Euroopan parlamentissa voimme antaa oman panoksemme tähän komission ehdotukseen, jotta voidaan parantaa sitä, että todellakin nämä rajat ylittävät kysymykset jotka toisaalta ovat meidän direktiivimme tärkeä kysymys, mutta katsotaan myöskin vähimmäisvaatimuksia yksittäisille jäsenvaltioille toisaalta. Toivottavasti iltapäivän puhujat voivat sitten antaa meille tähän tarpeellista tietoa. Toinen osio iltapäivällä on sen osakkeen alla, mitä tarkoitetaan oikeastaan kyber, kyberturvallisuudella todellisuudessa. Ja todellakin odotan innolla sitä, mitä puhujat tulevat kertoa meille paneelin toisessa osiossa. Miten me voimme luoda luottamusta ja turvallisuutta Euroopan unionin sisämarkkinoilla, joka on jo joutunut kyberhyökkäyksien kohteeksi mutta kuitenkin kuluttajien luottamus ei ole vielä horjunut markkinoiden toimintaan. Joten olen kiitollinen, että voimme nyt katsoa tässä toimenpiteitä, jotka takaavat sen, että näin tulee olla myöskin tulevaisuudessa. Varmaan asiantuntijat antavat meille myöskin hyödyllisiä ehdotuksia tähän liittyen, jotka minä sitten parametin esittelemään ottaa mukaan mietintöni. Joten odotan innolla sitä, mitä asiantuntijat kertovat meille. Tämä varmaankin oli minun johdantoni tähän asiaan liittyen. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Siirtykäämme sitten kokouksemme ensimmäiseen osioon. Nyt kuulemme asiantuntijoiden näkemyksen siitä, kuinka ylipäänsä koko tähän ongelmavyyhteen kannattaa suhtautua. En ole varma, voimmeko varmistaa koskaan korjata mahdollista tieto- ja verkkoturvaa, mutta kuitenkin kuulemme kommentteja komission tekemään ehdotukseen. Sitten kuulemme kolme eri näkökulmaa. Ensimmäinen puhuja on Ariane Kisov, joka edustaa eurooppalaista politiikan keskusta Center for European Policy. Hän vastaa televiestintäalasta siellä. puhuja on Herella Raud, joka on kyberturvallisuuskoordinaattori Viron hallituksen taloudellisten asioiden ja tietoviestinnän, tietoviestintäalan ministeriöstä. Kolmas puhuja on Truls Örting, tai pikemminkin tämä puhuja Helena Rauda voi kertoa kokemuksestaan, tekemästään työstä ja Viron kyberturvallisuusstrategiasta. Meitä kiinnostaa kovasti kuulla, miten Euroopan tasolla tehty ehdotus myötävaikuttaa teidän toimiinne omassa maassanne. Lisäksi nyt kolmantena puhujana on Oliver Bögerstreik, joka on Europolin edustajana. Hän vastaa Euroopan kyberrikollisuuskeskuksen toimesta, joten päivittäin hän työstää näitä samaisia ongelmia. On mielenkiintoista kuulla, mitä hän ajattelee komission tekemästä ehdotuksesta. Kukin saa korkeintaan 15 minuuttia puheaikaan, mutta mikäli voitte käyttää vähemmän aikaa kuin 15 minuuttia, niin hyvä niin. Te sanoitte, että teillä menee 10 minuuttia. Minä voin olla suhteellisen joustava puheenjohtajan suhteen, mutta olisi hienoa, mikäli aika jäisi myöskin kysymysten esittämistä varten. Toivottavasti en joudu ketään pysäyttämään kesken puheenvuoroa. Ja mikäli näytätte kaavioita, ne näkyvät tuolla valkokankailla ja myöskin kopioita teidän esityksistänne on täällä jaossa. Toivottavasti meidän katselijamme tai kuulijamme Internetin välityksellä myöskin saavat nähdäkseen nämä kaaviot, kaavakuvat. Arianna, nyt joka tapauksessa sinä saat puheenvuoron ja sinä voit aloittaa tämän asiantuntijakierroksen. Olkaa hyvä. Arianne Kisu, ich... Kiitoksia. Nimeni on Arianne Kisov. Minä olen Euroopan politiikan instituution asiantuntija. Ja tämä SEP on tällainen think tank järjestyspolitiikan alalla. Me katsomme poliittisia Euroopan unionin toimia ja kiitämme sitten Euroopan politiikalle tästä ehdotuksia. Ja tämä näkyy myös siinä, että meillä on Ekon valiokunnan kanssa puitesomus neuvonnasta. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että me olemme myöskin riippumattomia eh, puolueista. Meidän päätehtävämme on komission taloudellinen ja poliittinen arviointi. Jotta voimme arvioida politi- eh, komission erotuksia. me käymme julkisen ja yksityisen sektorin osapuolten kanssa keskusteluja. Ja tämän päivän ehdotuksen suhteen me katsoimme asiaa hyvin tarkkaan ja annan teille tästä meidän arviomme. Minun e- esityksessäni haluaisin erityisesti katsoa taloudellisia vaatimuksia sääntelylle kyberturvallisuuden yhteydessä ja julkishallinnolle. Konkreettisesti katsoin artikla 14 komission ehdotuksessa. Tässä yhteydessä tulee myös katsomaan niitä olosuhteita, joissa komission iloittama ilmoitusvelvollisuus on voimassa ja ilmoitus turvallisuuspoikkeamista ovat velvoittavia. Ensin katson teknisiä vaatimuksia markkinatoimijoille ja julkishallinnolle. Markkinatoimijat ja julkishallinto, niiden pitää artikla 14 mukaisesti komission tehdä turvallisuustoimenpiteitä heidän verkoilleen, jotka sitten vastaavat tämän hetkessä tekemistä tasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää olla myöskin riskinhallinnointia ja käyttää nykyistä saatavilla olevaa teknologiaa tämän hyväksi. Tämä tietenkin rajoittaa yritysten toimintavapautta huomattavasti, mutta verkko eh, turvallisuuden suhteen tämä on kuitenkin eh, tärkeää, että tehdään verkosta turvallisempia ulkoisia hyökkäyksiä vastaan ja näin luodaan myöskin verkkoturvallisuutta. Miksi näin on? Koska kaikki markkinatoimijat, oikeastaan heillä on oma etunsa sen suhteen, että suojavat IT-järjestelmänsä ja myöskin investoivat IT-järjestelmiin tarpeeksi. Muutenkin todellisuudessa tällainen turvallisuuspoikkeama ei heti näy ulospäin. Kun kyberhyökkäys tapahtuu ja yrityksen järjestelmään murtaudutaan, niin sitä yleensä ei huomata. Yritys itsekään ei huomaa sitä yleensä. Tapahtuma huomataan vasta siinä vaiheessa, kun järjestelmä ei toimi enää niin kuin sen pitäisi. Asiakkaiden tietojen varastaminen tavallaan jää huomaamatta, mutta asiakkaat kuitenkin joutuvat sitten tästä kärsimään. He toteavat myöhemmin tietojen väärinkäytön, mutta yleensä ei ole mahdollista tunnistaa tätä yritystä, josta nämä tiedot on varastettu, joista on syntynyt sitten haitta heille – tämän parastamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinatoimijoiden ei pidä vastata niistä haitoista syntyvien IT-järjestelmänsä toimattomuudesta, koska sitä ei voida todistaa. Vastuullisuusperiaate tässä ei toimi tarpeeksi riittävästi. Jos sellaisessa tapauksessa voidaan opetkin todeta, että tämä on sama asia, voidaan todeta, että joku maksujärjestelmä ei toimi, voidaan todeta, että joutuu jostain tietystä yrityksestä, mutta sitten korvausvaatimukset, ne kaatuvat sitten yleensä siihen, että kyberhyökkäykset hyvin heikosti ennakoitavissa. Tällöin yritykset eivät ole tarpeeksi vastuullisia, eivätkä investoi tarpeeksi IT-turvallisuuteen. Kuitenkin kun vastuullisuus tässä ei ole voimassa, niin tarvitaan sääntelyä ehdottomasti. Ja, ja tekniset vaatimukset artikassa 14 ovat mm, asiaan kuuluvia. Nyt katsoisin tätä ilmoitusvelvollisuutta, joka on artikassa 14 mukana, ja että onko tämä vapaaehtoinen lähestymistapa riittävä sen suhteen, että voidaan luoda kestävämpiä verkkoja Euroopan alueella. Neuvottelut osapuolten kanssa ovat osoittaneet meille, että nyt jo monet yritykset ovat vapaaehtoisesti investoineet epävirallisesti kyberturvallisuuteen. Yritykset tekevät yhteistyötä keskenään sillä tavoin, että he vaihtavat tietoja ajankohtaista turvallisuustapahtumista, mutta vielä tärkeämpää on, että he vaihtavat sitten tietoja näistä ratkaisuista keskenään. Nämä vaihdetut tiedot johtavat siihen, että verkot ja tiedotusjärjestelmät ovat molempien osapuolten taholta tulleet turvallisemmiksi. Annan tästä yhden esimerkin. Energiayritykset tekevät yhteistyötä ulkomaisten yritysten kanssa säännöllisesti. Yritykset haluavat saada selville, mitä turvallisuusongelmia tällä sektorilla on olemassa. Ja tämän yhteistyön takana tekin on se, että voidaan saada tietää kyberhyökkäyksistä, jos vaikka samallaan tapahtuisi sama eri yrityksessä. Ja näin tällä tavoin yhteistyössä saadaan tavallaan ennakkovoittavuutta, että voidaan estää turvallisuusloukkauksia. Olemme huomanneet myöskin, että tällainen yhteistyö tapahtuu yleensä saman sektorin sisällä. Ja koska yleensä sama sektori käyttää myöskin samaa ohjelmistoa ja järjestelmiä. Tämän, tällä tavoin saman alan yrityksellä on samanlaiset kyberuhat, ja nämä voivat myöskin katsoa nopeasti asioita yhdessä ja vaihtaa tietoa. Ja me mietimme sitten, miten tämän sektorin sisäinen yhteistyö kyberturvallisuuden suhteen, miten se voitaisiin tehdä muodolliseksi ja tehdä tästä joku arviointi tämän jälkeen? Arviointi sen suhteen, että riittääkö vapaaehtoinen toimintatapa, että saadaan Euroopassa korkea verkkoturva aikaiseksi. Ja missä olosuhteissa ja milloin toimitaan vapaaehtoisesti ja vaihtavat tietoja turvallisuusongelmista ja ratkaisusta – keskenään vapaaehtoisesti. Vastaus tähän, he tekevät yhteistyötä, kun he näkevät, että tästä tulee lisäarvo yritykselle. Joku tietty tavallaan bonus sille yritykselle, joka sitten korvaa sen vaivan, mitä he investoivat tähän. Tämä lisäarvo on niin sanottu tällainen positiivinen vaikutus, joka juontaa alkunsa yhteistyöstä kumppanien kesken. Jos tätä arvioitaisiin rahallisesti, niin lisäarvo voitaisiin nähdä vaikka niinä kuluina, joita säästään siinä, että jouduta verkkoa korjaamaan hyökkäyksen jälkeen, tai säästyt kulut vaikka markkinointikuluissa, että voidaan luoda jälleen kuluttajien luottamus. Jot pelkästään tällainen mm, kannusti voi antaa tehty, sitä luottamusta voidaan tehdä yhteistyötä. Ja tietenkin pyritään löytämään myöskin kaikkein kulutehokkain ratkaisu, eikä sen sijaan, että, että käyttäisi miljoonia vaikka kuluttajien luottamuksen takaisin palauttamiseen. Viittaan tässä Sonin tapahtumiin vuonna 2011. Sony piti investoida valtava summa, että tämä luottamus saatiin takaisin, mikä olet menettäneet asiakkailta. Totean, että tiedonvaihdon avulla verkostosta tulee turvallisempia, koska näin heikkoudet voidaan nopeammin löytää ja ongelmat poistaa. Yhteistyö syntyy siitä, kun molemmat osapuolet saavat hyötyä yhteistyöstä. Tämä on vähän niin kuin oppimisprosessi. Jokainen aukko, joka löydetään ja kun se suljetaan, niin se myöskin lisää kyberhyökkäyksen vastaustuskykyä. Ja tiedonvaihto on tärkeää, mutta tietojen vaihto tapahtuu vain yhteistyön avulla palaisin tähän alkuperäiseen kysymykseen. Riittääkö vapaaehtoinen lähestymistapa siihen, että verkot saadaan Euroopassa vähimmäistasolle? Vastauksena me katsoimme yhteistyön rakennetta ja katsomme sitten toista kysymystä, koska yritykset tekevät vapaaehtoista yhteistyötä. Me totesimme, että vapaaehtoinen yhteistyö tapahtui vain silloin, kun kolme kriteeriä ovat täyttyneet. Ensinnäkin, Pitää olla arvioitavissa olevia tietoja turvallisuusrikkomuksista. Yritykset tarvitsevat tietoa, joiden avulla he voivat sitten verkkoja ja tietojärjestelmiään suojata. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedon pitää olla korkealaatuista, jotta sillä voidaan, voidaan käyttää ongelmien ratkaisuun. Vaihdettavien tietojen pitää olla hyvin tarkkoja ja pitää kuvata tarkasti turvallisuusaukkoja, jotta yritykset voivat käyttää tätä sitten ennakkoehkäisyssä hyväkseen. Ja toinen asia on tärkeä tietojen vaihto. Tietojen pitää tulla nopeasti yrityksille, jotta voidaan välttää vahinkoja tai voidaan korjata vahinkoja nopeasti. Ja kolmanneksi ehkä tärkeimpänä on, että pitää luottamusta. Yritysten pitää olla varmoja, että nämä kyberhyökkäyksiä koskevat tiedot ne käsitellään luottamuksellisesti eikä yrityksiä vastaan. Tämä on erittäin tärkeää, ettei yrityksen maine kärsi. Nämä kolme kriteeriä, relevantti tieto, nopea tiedonkulku ja luottamus, kun ne ovat täytetty, niin silloin yritysten tietojenvaihto tapahtuu vapaaehtoisesti. Jos joku näistä kolmesta tekijästä ei ole tarpeeksi selkeästi näkyvissä, niin silloin tietojenvaihto ei tapa, tapahdu. Tämä, tästä seuraamuksena on se, että vapaaehtoista tietojenvaihtoa tapahtuu vain tiettyjen vapaa, toimijoiden kesken, jotka luottavat toisiinsa ja vaihtavat sitten relevantteja tietoja nopeasti keskenään. Tästä voin todeta sen, että ne, jotka ovat tehneet vapaaehtoista vaihtoa, vaikka jonkun sektorin sisällä, niin tapahtuu, yleensä tapahtuu heidän kesken. Ja tässä juuri onkin ongelma. Eli tiedot eivät tule julkisiksi, vaan jäävät kumppaneiden tiedoksi. Jos voidaan tätä laajemmin käyttää hyväkseen, tarvitaan suurempi äh, puuli, johon kaikki pääsevät mukaan. Ja mitä enemmän tiedonvaihtoa tapahtuu, sitä enemmän voidaan tätä vetää johtopäätöksiä. Vedän vielä tämän yhteen. Analyysi yhteistyö käyttäytymistä tässä verkkoturvallisuusasiassa osoittaa sen, että vapaaehtoinen yhteistyö tapahtuu pienessä mittakaavassa vain sektorin sisällä Verkkojen vastustuskyky ei niinkään parane tässä. Jotta saadaan korkeampi vastustuskyky ja verkkoturvallisuus, tarvittaisiin enemmän yhteistyötä juuri johtuen siitä, että koska talous on enemmänkin riippuvainen tällä hetkellä IT-toiminnasta, ja tästä syntyy myöskin suurempia riskejä kyberhyökkäyksen osalta. Vapaaehtoisella lähestymistavalla tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi myös vapaaehtoisesti tehdä tällainen laajempi ilmoitus velvollisuudesta voidaan parantaa verkkoturvallisuutta. Kaikkien yritysten pitäisi vapaaehtoisesti ilmoittaa turvallisuustapahtumista ja tiedon pitää olla kaikkien saatavilla. Silloin voivat kaikki osallistujat käyttää tietoja ja parantaa IT-järjestelmiä. Ja juuri tässä on vapaaehtoisen lähtemistavan ongelma, koska me tiedot näistä ilmoituksista auttavat markkinatoimijoita suoraan tai epäsuorasti, niin tavallaan ovat julkishyödykkeitä. Mutta tästä syntyy sitten tällainen um, free riding-ongelma, vapaamatkustaja-ongelma. Kaikki haluaisivat käyttää hyötyyn, hyötyjä, mutta kuka haluaa antaa tietoja. Eivätkä kukaan, kukaan halua maineen mitenkään kärsivän siitä, että he ilmoittavat tiedosta. Eli yrityksille ei ole rationaalista kannustinta ilmoittaa tapahtumista. Vapaamatkustaja ongelman suhteen olisi järkevää tehdä pakollisia ilmoitusvelvollisuuksia. Ja tällä tavoin saavuttaa tietty yhteistyötaso, et, jota vapaaehtoisella tasolla ei saavuteta. Ilmoitusvelvollisuus johtaisi siihen, että yritykset ilmoittavat viranomaisille turvallisuus rikkomuksista. Ja ne voidaan luoda tämän pohjalta tietopankki. Tästä tietopankista voidaan katsoa sitten tilanne ja luoda ja lukea siitä trendejä. Mutta tässä pitää myöskin varmistaa se, että ilmoitusvelvollisuus olla siihen, että turhia tietoja kerättäisiin. Artikla 14 muotoilussa ilmoitusvelvollisuuden suhteen pitäisi myöskin katsoa, että ilmoittaa relevantteja tietoja ilmoitusvelvollisuuden suhteen on tärkeää katsoa myöskin yhteistyövelvollisuus lähestymistapaa, ja näin voidaan luoda kyberturvallisuus ja voidaan myöskin luoda talouden kannalta hyväksyntä, ilmoitus, Mitä tarkoittaa artikla 14 ilmoitusvelvollisuus? Tietenkin tämä on soveltuva väline, jotta voidaan arvioida tilannetta kyberhyökkäysten osalta, mutta yhteistyö oikeastaan syntyy, tai hyöty syntyy näille yrityksille tästä yhteistyöstä, ja sen pitää olla näkyvää. Eli lisäarvon pitää kompensoida syntyvät kulut. Ja kun ilmoitusvelvollisuus ei saa johtaa pelkästään siihen, että he ilmoittavat turvallisuusrikkomuksista, se pitää johtaa myöskin siihen, että yritykset, jotka saavat myöskin tietoja viranomaisilta heille relevantista tapauksista. Tämän takia Jotta voidaan lisätä yhteistyöhalua, pitää luoda luottamuksellinen ympäristö. Tämän takia artikassa 14 mainitut turvallisuusrikomusten ilmoitusvelvollisuudet ovat kriittisiä. Tämä saattaisi johtaa siihen, että hakkerit menevät enemmän tähän mukaan ja aiheuttaa lisää, lisää ongelmia. Tämän takia pitää katsoa, että julkaisun ja ilmoituksen välissä ei saa olla liian suuri aikaväli. Tämän takia verkkoturvallisuuden kannalta olisi tehokkaampaa saada tulokset ilmoituksista, jotta voidaan vaikka ilmoittaa tästä pohjalla olevasta turvallisuusaukosta. Niin, niin aikaa mennyt jo pitkälle, mutta... Nyt on jo mennyt yli 15 minuuttia, tarvitaan aikaa myös keskusteluun. Voidaan palata johonkin kohtiin aiemmin, mutta kiitos kovasti. Kovin hyödyllinen aloitus. Eli nyt tiedetään, mitä artiklan 14 ja 12 kohdalla haetaan. Sen pani jo merkille. Siirrytään seuraavaan puhujaan. Herrana Raudin jo esittelin, joten pyydän häntä vain puhumaan meille tekemästään työstä. Saamme jäsenvaltion hallituksen näkökulman. Kiitos puheenjohtaja. On kunnia olla puhumassa näin äh, arvovaltaisen yleisön edessä. Siellä on myös hyviä kollegoita, monet ovatkin jo kuulleet äh, verkkoturvallisuuden kehityksestä Virossa. Sehän perustuu 2007 vuoden tapahtumiin, mutta näissä kuvissa katsotaan nyt sitten organisatorista elementtiä ja myöskin hallituksen ja hallinnon rakennetta siinä suhteessa. Tietysti nämä kuvat selittävät myös itseään, että mennään nopeasti läpi. Um, um, but what we saw... Mutta mitä tässä nyt nähtiin, ja tämäkin on jo vanha kuva, ehkäpä kolme vuotta vanha, siis tämä uhkaparadigma, uusi riski, nähtiin uudenlaisia riskejä ja uhkia tulevan tekniikkariippuvuuden vuoksi. Jos Viron yhteiskunta ei olisi tietoyhteiskunta, niin sitten 2007 kyberhyökkäysten vaikutuksia olisi pidetty merkityksettöminä. Se, miten nyt verkkoturvallisuutta käsitellään strategioissa, se ei ole mikään erillinen osa politiikkaa. Se on sellainen politiikan osa, joka on suunniteltu siihen, että se tukee tietoyhteiskuntastrategiaa ja varmistaa elämäntapamme. Eikä kyse ole pelkästään, ja sitten myötäilen sitä, mitä Anders Schwab sanoi, kyse ole pelkästään kriittisestä tietoyhteiskunta äh, infrastruktuurista, vaan koko tietoyhteiskunnasta. Kyllä, tiedän, että monet täällä Brysselissä yrittävät avata pankkitilin, niin kadehtivat virolaisia, jotka voivat tehdä sen kahdessa minuutissa tai voivat perustaa verkossa yhtiön 50 minuutissa. mutta jotta me voisimme sähköistä elämäntapaamme viedä tai edes harkita sitä, tai antaa sille minkäänlaista rajat ulottuvuutta, niin siinä täytyy olla luottamuksen elementti mukana. Eli kaikki riskit, jotka siihen liittyvät, olivat ne luolteeltaan ihmisiin liittyviä vai sitten tekniikkaan liittyviä, niin tämä on se uusi normaali tila. Se, miten me näemme kriittisen infrastruktuurin ja sektorien välisen riippuvuuden näkyy tässä kuvassa. Tilanne on aika pitkälti sama kautta Euroopan. Ja nyt kun tarkastelemme keskinäisriippuvuuksia, ne ovat joka jäsenvaltiossa ainutlaatuiset, koska kapasiteetit, kyvyt, riippuvaisuus kullakin sektorilla on kautta linjan hyvin erilaista hallinnointirakenne Virossa, mikä on todettukin verkkoturvallisuusstrategiassamme ja jonka kanssa tehdään työtä vielä nykyäänkin, on horisontaalinen koordinointirakenne, jota hallitusten neuvostot ja kansallisen turvallisuuden neuvosto ja hallitus itse johtavat. Tämä horisontaalinen koordinointijärjestelmä – ei ole aiheuttanut merkittäviä vaikeuksia. Tätä usein kysytään. Koska joko kyse on järjestelmän mittakaavasta itse asiassa, koko maailman mittakaavassa samat ihmiset istuvat pöydän ääressä mihin tahansa menee. Mutta myöskin, että vaikutukset verkkoturvallisuustapahtumista ovat etusijalla olevia asioita kaikkialla Pääministeri, presidentti, yksittäiset ministerit ja ministerit ovat siis kuvassa mukana. Kansallisen politiikan kehittäminen, joo, tässäkin alkaen 2007-2008 vuosista, jolloin olemassa oleva verkkoturvallisuusstrategia laadittiin politiikan koordinointia pidettiin avainasiassa olevana asiana. Tämän kanssa teemme työtä nykyään ja se on avaintekijä, kun tarkastelemme EUn laajuista yhteistyötä myös. Kriittisen tietoyhteiskunnan infrastruktuurin suojelu. No, sanotaan viimeiset kymmenen kuukautta olen ollut puolesta puhuja sille, että artikla 13a ja sen laajentamista vastustetaan. Viro on aina puhunut sen puolesta, että vähemmän sääntelyä on enemmän. Less is more. Ja kun tässä puhuttiin vapaaehtoisista ulottuvuuksista tietojen jaossa ja tietoturvallisuusloukkausten raportoinnissa, niin uskomme siihen vielä. Mutta kuitenkin kriittisen infrastruktuurin tapauksessa meillä on otettu jo askel eteenpäin. Jo viime kymmenen kuukauden aikana on ehdotettu kansallista lainsäädäntöä, jossa laajennetaan tällaista sääntelyä 13 artiklan pohjalta muille sektoreille, muille kuin televiestinnän alueille. Ehdotetun direktiivin yhteydessä tämä on varmaankin menestys, yksi menestystarinoista, kun jäsenvaltio on todellakin käynyt kaikki askeleet läpi ja todennut, että no kyllä se nyt meille toimii. Ihan vain tiedoksi minulta, mutta jatkan sitten yksityiskohdilla kun tarkastelemme Viron mallia, joka on hyvin virtaviivainen, on erityisiä tavoitteita sitten liittyen tietoyhteiskuntaan, jotka sitten liittyvät kautta linjan tietoyhteiskuntastrategian identiteetti, henkilötietojen suoja, pehmeät keinot, mikä on sitten että miten määritellään tietoturvallisuus, niin meillä keskitytään kriittisiin osatekijöihin. Myöskin kun ajatellaan sisäistä turvallisuutta tai poliisitoimintaa. Tietysti myös valistustyö, tarkastelemme sitä, mutta ei pelkästään. Tarkastelemme niitä osia yhteiskunnasta, jotka ovat haasteellisimpia. Ei lapset, ei teini-ikäiset, eikä mikäänlainen verkkorikollisuus, vaan kun tehdään yhteistyötä poliisin kanssa, niin siellä tarkastelemme ikäryhmää 20-25, jossa verkkorikollisuusaste on korkein itse asiassa. Tämän tyyppinen yhteistyö yksityisten yksikköjen välillä, poliisin, hallituksen välillä – on todellakin tärkeää. Sitten viranmalli, kun se noudattaa direktiivin ottavaa mallia, voisiko sitä sitten viedä muualle ja käyttää muissa jäsenvaltioissa? Helppo vastaus on, että kyllä voisi, mutta ei välttämättä keinoja. Tavoitteet, jotka direktiivisessä sitten ovat hyvin tärkeät mutta esimerkiksi, että nimenomaiset instituutiot, pitäisikö niitä kutsua milläkin nimellä, en ole vakuuttunut. Onko tälläkin niin tärkeää, että onko maan hätätilatyöryhmän tietokone tekee saman tehtävän maassa A, kutsutaanko sitä Seretiksi vai B, jossa sen nimi on Blobi, niin onko sillä nyt niin väliä? Siis todellakin lopputulos, turvallisuus ja tekniikkaripuvaisen yhteiskunnan suojelu ovat yti- asian ytimessä. Jos tämä otetaan huomioon, niin kyllä mallia voidaan soveltaa muuallakin. Mutta sitä täytyy analysoida vakavassa hengessä sitten muissa jäsenvaltioissa, jotka sen käyttöä harkitsevat, minkälaisia palveluita otetaan mukaan, jotka ovat kriittisiä sen yhteiskunnan kannalta, eikä pelkästään pankkipalvelut. Useissa maissa on sähköiseen viestintään liittyvä elementti pankkipalveluissa, jota yleensä pidetään kriittisenä. Energiasektori. Kyllä, me olemme kaikki täällä sen ansiosta, että sähköä on jossain muodossa. Mikä osa sitä sitten on kriittistä? Keskitytään siihen ja miten sitä tarjotaan, mitkä ovat hätäsuunnitelmat, varasuunnitelmat ja niin edelleen. Nämä osatekijät voivat vaihdella maasta toiseen. Ja verkkoturvallisuuden integroiminen kansalliseen hätäsuunnitelmasuunnitteluun on myöskin hyvin tärkeää. Ja, ja jos asioilla on vaikutusta enempään kuin yhteen jäsenvaltioon, jos esitetään luonteeltaan rajat ylittäviin, niin säännöt voivat olla erilaisia. Olemme tehneet vakavaa työtä EUn standarditoimintasuunnitelmien kanssa, isän kanssa, mutta sitten jos puhutaan kansallisista tapahtumista, niin yhteiskunnan omat tarpeet täytyy ottaa huomioon. Onko nyt sitten niin paljon suurta eroa tämän mallin toteuttamisen kannalta maissa, jotka ovat teknisesti kehittyneempiä tai tekniikkariippuvaisia riippuvaisia vai ovatko kuromassa kiinni eroa? Niin nyt kybermaailmassa on vaikea sanoa, että olisi niin paljon kiinni kurojia. On voitu nähdä ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista, joita olemme pystyneet näkemään EUn sisällä ja kumppaneiden keskuudessa ovat EU-kyberharjoitukset cyber exercises. Ja esimerkiksi suuri menestys 2012 harjoituksessa, jossa useiden jäsenvaltioiden, useampien jäsenvaltioiden intressi ja myöskin palveluntarjoajien ja organisaatioiden kiinnostus oli kasvanut ihan eksponentiaalisesti eikä todellakaan voi tehdä suurta eroa Viroon tai ehkä joidenkin muiden jäsenvaltioiden välillä, jossa kyberturvallisuus ei ehkä ole ollut poliittinen prioriteetti. Kyllä, täytyy nostaa kyberturvallisuus poliittisesti, poliittiseksi prioriteetiksi joissain tapauksissa ja ymmärtää, että kyberstrategia, jossa sitä kehitellään ja toimintasuunnitelmat otetaan mukaan, se on myös kulukohta budjetissa kansallisella tasolla. Ei se välttämättä tuo mitään välitöntä voittoa, jos tarkastellaan nimenomaan kyberturvallisuuden kannalta erityisiä tehtäviä, mutta jos tarkastellaan taas sitten Virossa yhteiskun, tietoyhteiskunnan kehitystä, siihen liittyvän viennin kehitystä, siihen liittyviä palveluita ja niiden kehitystä ja voittoja, joita yritykset ja valtiokin haluavat siitä saada, niin silloin investi oli varmaan hintansa arvoinen. Miten se organisoidaan muissa maissa jää nähtäväksi. Mutta ymmärrän kyllä, että ei ole aina helppoa selittää, että kyllä, meillä on nämä hienot strategiat ja infrastruktuureita suojellaan, ja että se olisi pelkkä kulukohta budjetissa. Tämä on uusi normitila. Niin se taitaa olla. Rakenteiden täytyy muuttua. Ja tämä yliopistoihminen minussa sanoo, että Aristoteleen mukaan oli kolme instituutiota valtiossa. Teknisisten vallankumousten myötä tarvitaan enemmän elimiä valtiossa liikenteessä, taloudessa ja niin edelleen. No, se saattaa kestää 10-15 vuotta, mutta lopulta asiat muuttuvat. Kiitos. Uh, well, thank you very much for sharing your experience and your... Kiitoksia tästä teidän filosofisesta ajattelutavastanne. Oli hienoa kuulla teidän ajatuksenne, jotka liittyvät tähän ehdotukseen, kun teidän kommenteistanne on erittäinkin pätevän kuuloisia. Palata näihin kuitenkin vielä myöhemmin. Yksi henkilö, joka on tässä eturintamassa tässä taistelussa on Olivier Wirhersdijk. Tekin saatte korkeintaan 15 minuuttia puheenkaan, mutta mikäli voitte puhua lyhyemmin, meillä on enemmän aikaa kysymyksille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin ilmaista sen, kuinka iloinen olen siitä, että Europolin ja verkkorikostorjuntakeskuksen nimissä meitä on kutsuttu tänne puhumaan. Olemme oikein iloisia komission tekemistä ehdotuksesta kahdestakin syystä. Ensimmäinen syy on se, että tämä on monialainen aloite. Tässä tarkastellaan samaa ongelmaa eri näkökulmista. Toinen seikka on se, että tämä on suhteellisen eteenpäin suuntaava näkemykseltään. Infrastruktuurit eivät ole vielä liian kuormitettuina, joten ne voivat toimia suhteellisen hyvin, mutta tilanne on tämä vain tällä hetkellä. Emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja meidän täytyy olla aina yhtä askelta edellä. Tämä on tärkeä osa pyrkimyksiämme menestyä tässä taistelussa. Omalta kantamme katsottuna kyse on ikään kuin helmästä, joka roikkuu hyvin matalalla puussa. Organisaation järjestäytynyt rikollisuus pyrkii tämän poimimaan. Siksi meidän täytyy toimia yhä ponnekkaammin kriittisten infrastruktuurien suojamiseksi, ja tietystikin yritysmaailman suojelmiseksi. Meidän täytyy varmistaa, että ryhdymme tarpeellisiin toimiin ennakoivalla tavalla. Kuinka sitten ryhdytään verkkorikokseen? Välineitä on käytössä netissä. Ei mikään asiantuntija tarvitse olla voidakseen niitä käyttää hyväkseen. Kun tarkastellaan tilannetta yritysmaailman tai hallitusten kannalta katsottuna täytyy varmistaa, että tarpeeseen toimintarakin ryhdytään. Tätä tarkoitusta varten meidän täytyy varmistaa se, että aina kun jotakin tapahtuu, varsinkin mitään odottamatonta, ennakoimatonta, täytyy varmistaa, että oikea tieto menee oikeaan paikkaan ennaltaehkäisyn nimissä ja sen nimissä, että pystytään estämään rikolliset toimet tai keskeyttämään niitä, voidaan tutkia niitä. Tehty ehdotus jo varmistaa tietojen vaihdon verkoston eri osatekijöiden välillä. Ja tämä on erittäin hyvin suunniteltu kaavio verkosto. Ja kun tietoja vaihdetaan, täytyy varmistaa, että yrityksetkin saavat tietoa mahdollisimman nopeasti varhaisessa vaiheessa niin, että myöskin oikeus- ja poliisiviranomaiset pääsevät mukaan kuvaan, mikäli on syytä uskoa, että kyse on rikollis- rikoisesta toiminnasta. Komission ehdotus on hyvin tasapainoinen tässä suhteessa. Mitä tulee Euroopan verkkorikosten torjuntakeskuksen EC3 toimintaan, olemme iloisia siitä, että meidät on mainittu tässä tekstissä, esimerkiksi artiklassa 80. Omalta osaltamme voimme olla mukana tukemassa tätä toimintaa ja varmistamassa sen, että Euroopassa tulee turvallisempi paikka omalta osaltani me katsomme, että kun on kyse kyberhyökkäyksistä, jotka ovat rikollisia luonteeltaan, kansainvälinen luottavuus on se, joka tässä täytyy ennen muuta ottaa huomioon. Meillä on verkosto, jonka kautta pystymme hyvin nopeasti tekemään yhteistyötä ulkoisten kumppaneidemme kanssa varmistaaksemme sen, että ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja mitä tulee haasteisiin, joita meillä on edessämme, eri lainsäädäntöaloitteiden osalta. Meillä on vuosien kokemus ja meillä on myöskin yhdyshenkilöiden verkosto, jonka kautta tiedonvaihto ja koordinointi toimii nopeasti ja tehokkaasti. EC3 puolesta toteaisin, että olen eri iloinen, erittäin iloinen joistakin tämän ehdotuksen osatekijöistä, kun aiemmin mainitsin. Voin hyvinkin kuvitella, että kun tarkastan yrityselämää Yritysten on joskus vaikea ymmärtää sitä, miten merkittävästä ehdotuksesta on kyse, mutta tämä merkityksen kyllä kokee karvaasti sitten, kun itse joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi. Oikeus- ja poliisiviranomaisten nimissä sanon, että olemme tyytyväisiä tähän ehdotukseen ja tulemme auttamaan sekä yrityselämän ja myöskin teitä viemään tätä asiaa eteenpäin. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitoksia paljon, Olivier. Uskon, että voimme nyt aloittaa keskustelun. Ja sitten siirtyä tämän jälkeen keskustelun toiseen osioon ja sen jälkeen jälleen keskustellaan. Näen, että Andreas Schwabilla on jo joitakin kysymyksiä, että hän haluaa esittää. Ja mikäli muut jäsenet haluavat esittää kysymyksiä, niin pyytäkää ihmeessä puheenvuoroa, mutta Andreas ensin, olkaa hyvä. Kiitos. Rova Kiisoville olisi kysymys mutta ehkä se voidaan integroida paremmin toiseen sessioon. Sen sijaan kysymys viran edustajalle, maa, jonka täytyy jo kokea kyberhyökkäyksiä. Tähän sanoitte, että määritelmä kriittiselle infrastruktuurille on lopulta kovin vaikea ja myös voi olla erilainen maasta toiseen. Pyytäisin teitä kertomaan sen, miten arvioitte sitten EUn komission määritelmää tässä äh, ei-kattavassa listassa, joka on tähän mennessä esitetty ja ennen kaikkea arvioinne digitaalisista palveluista, kyberpalvelut liittyen sosiaalisiin verkostoihin. Onko niillä ollut merkitystä Virossa? Onko siinä ollut ongelmia vai voisitko tästä sanoa jotain? We'll group a number of questions together. Ryhmitelemme muutaman, tai otamme ensin muutaman kysymyksen, niin sitten annamme panelisteille tilaisuuden vastata. Rouva Steiner, olkaa hyvä. Steiner. Mr. Chairman, and thank you to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin asiantuntijoillemme. Ikävä kyllä, kovinkaan moni jäsen ei ole paikalla, mutta teidän alustustanne laadukkuus tässä oli aivan erän, erinomainen. Viron edustaja viittasi samaan, mihin Andreaskin totesi. Hän viittasi siihen, että määritelmiä tarvitaan ja tuloksia enemmänkin kuin mitään nimiä tai otsakkeita. Teillä on itselleen kokemusta siitä, miten teidän järjestelmäänne on kohdistunut uhka. Voisitko kertoa yksityiskohtaisemmin tuosta kyberhyökkäyksestä? Olemme kuulleet asiasta kyllä lehdistön kautta, mutta voitteko kertoa omista kokemuksista ja mitä te otitte opiksenne tästä tapauksesta ja mitä te tiedätte nyt enemmän kuin aiemmin ja miten täytyy toimia tämän tiedon pohjalta, mitä tulee tietosuojaan, yksityisyyden suojaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, jotka ovat viime aikoina tulleet esiin keskustelussa. Tämän osalta haluaisin mielelläni kuulla, minkä tyyppisiä haasteita te näette edessäni. Onko mitä haasteita ylipäänsä ollut, jotka liittyy liittyisivät tasapainoon, joka pitää saada kuntoon, kun on kyse toisaalta tietosuojasta ja toisaalta turvallisuudesta ja tiedon saannista. Kiitoksia kaikille puhille erittäin laadukkaasta puheenvuorosta, mutta vielä kuulisin näihin lisää valaistusta. Ehkä puheenjohtajakin voi itse esittää jotakin kysymyksiä kaikille asiantuntijoille. Minusta, minun kiinnosti se, mitä Rova Kiso totesi avaintekijöistä, jotka liittyvät yhteistyöhön ja siihen, miten tämä on erittäin tärkeä osa yritysten bisnesstrategiaa. Ja laajempi kysymys, joka liittyy Rova Raudin puheenvuoroon, niin siihen, miten pitäisi muuta ajattelutapaa, lähestymistapaa. Onko realistista vaatia juridisesti sitovalla tavalla yhteistyötä. Jollekin saattaa olla oma lehmänsä ojassa, mikäli pakotetaan kuin yhteistyöhön. Eikö tämä saata joskus olla tavoitteiden vastaista, kun ajatellaan tuloksia? Tämä on nähdäkseni kysymys koko tässä ehdotuksessa. Uskoakseni siihen tullaan palaamaan vielä keskustelun yhteydessä myöhemmin. Kun on kyse juridisesti sitovista toimista ja sanktioista, kuinka voimme pikemminkin kannustaa vaihtamaan parhaita käytänteitä ja omaksumaan niitä. Näillä, nämä olivat minun kommenttini tai kysymykseni. Haluatko joku muu vielä esittää puheenvuoron tähän väliin? Haluatteko puhua vielä uudestaan? Olkaa hyvä. Ähm, Puheenjohtaja, vain yksi kysymys, joka unohdin. Kyberturvallisuuskeskukselle, hehän puhuivat täällä, ja kysyisin heitä vähän takaisin nyt sitten, Voisitteko antaa yleiskuvan siitä, että mitä konkreettista tietojen vaihtoa on ollut teidän ja liikemaailman välillä kyberturvallisuuden tiimoilta? Tehän olette jo toiminnassa tänään, tänä päivänä. Mitä teidän mielestänne on tärkeää yhteistyössä yksityissektorin kanssa? Miten te saatte parhaiten tietoja heiltä? Tämä juuri liittyy hyvin siihen, mitä puheenjohtaja tekee. Tehän teette myöskin tätä yhteistyötä vapaaehtoisesti, eikö niin? Okay. Uh, well, I think the main questions... Uskoakseni suurin osa kysymyksistä kohdistettiin rouva Raudin suuntaan. Joten hän voi puhua ensin, sitten Rova Kiisov ja sitten herra Byrhirstäik. Olkaa hyvä. The questions, uh... Kiitos, kiitos kysymyksistä. Ennen, ensiksi kyberturvallisuuden määritelmä ja sen liittäminen markkinoihin, tapoihin, tavoitteisiin. Se on aihe, josta olisi ollut hyvä keskustella ennen kuin aloitin kyberstrategia, strategian, strategian laatimisen. Siitä on keskusteltu nyt, en oikein tiedä mihin ollaan menossa. Pointti nykyään on se, että on kehitetty paljon pidemmälle tästä tietokone, verkko, internet yhteiskunnasta. 2007-2008 kyllä ymmärrettiin, että meillä on jotain kuten SCADER-verkostot ja asioita, jotka liittyvät siihen, mutta nykyään kyberturvallisuus kattaa ainakin ihmisen, ainakin virossa, kaikenlaiset elementit siihen liittyen – Eli valitettavasti ei ole mitään sellaista, mitä tällä hetkellä voisin ehdottaa, jota voitaisiin käyttää joko komissiolle tai direktiivin valmisteluun liittyville henkilöille. Kuuden kuukauden päästä voin vastata ehkä paremmin, tämän verran voin sanoa. No 2007 ja kokemuksemme siitä vuodesta, mitä opimme? ei ollut niinkään, että olisimme oppineet itse hyökkäysten tekniikasta. Se, että päästiin palveluihin käsiksi, ei ollut niinkään se yllättävää, vaan koko poliittinen tilanne ja kaikki mitä tapahtui yhtä aikaa. Ja kyberhyökkäyksiä käytettiin ensimmäistä kertaa poliittisena lausuntona. Sosiaalista mediaa käytettiin, myöskin mobiilipalvelut ja laitteet olivat mukana. Myöskin hallitus käytti joukkoviestit Mm, suurelle joukolle lähetettyjä viestiä ja näin edelleen. Sitä tässä opittiin. Ei niinkään teknisellä tasolla, se pystyttiin hoitamaan, mutta politiikkatasolla opittiin, että teknologian riippuvuus täytyy ottaa hyvin vakavasti. Mutta toisaalta kysyitte henkilötietosuojasta, yksityisyyden suojasta ja mitä haasteita siihen puoleen kyberturvallisuutta liittyy. Kuten sanoin, strategiamme ei keskity yksityisen suoja-asioihin. Käytännössä olemme kovin onnekkaita, että ei ole tullut esiin ongelmia yhteiskunnassa siitä, että, että, että käytetään kaikkia sähköisiä tunnistusvälineitä, joko se on Viron ihmisten luonne tai sitten se, että tähän mennessä sähköiset palvelut, joita Extrudin kautta tarjotaan. Se on siis se alusta, jonka kautta kaikki liikenne kulkee. Siihen ei ole vielä päästy tunkeutumaan, ainakaan kymmenen vuoteen, jona se on toiminut. Eli on kovin suuri luottamuksen taso. Ja tiedän, että Virossa ja tiedän, että jossakin maissa on keskusteltu sähköisestä tunnistamisesta siinä yhteydessä, että että, että kun ajatellaan joitakin elementtejä identiteetistä, valokuvat ja muuta sotiket, voivatko ne mennä yhdessä, että voidaanko niitä käsitellä yhdessä, niitä ei ole käsitelty, ne on otettu faktana. No, viimeisenä tuli esille yleisen tason kysymys, jonka puheenjohtaja esitti luottamuksesta. Voidaanko todellakin luottamusta säännellä? emme oikeastaan usko, että voi. Viro oli kovin onnekas siinä mielessä kyberhyökkäysten vuoksi, koska yksityinen sektori tiivisti rivinsä ja pysyi yhtenäisenä. Olemme siis rakentaneet sääntelyrakenteita ja nyt virallistaneet epävirallisia tyrhimiä, kuten sisosverkosto ja niin edelleen 2007 vuoden jälkeen. Sen jälkeen, kun ne olivat jo alkaneet yhteistyön mutta kansainvälisessä yhteydessä täytyy olla jotain. Ja kun yhteistyötä jo on olemassa, kun tietojenvaihto toimii, niin yksityinen sektori tulee hallitusten pakalle ja sanoo, että tämä täytyy virallistaa. Kiitos. Äh, Mrs. Kisa. Rova Kiisa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Teidän kysymyksen takia on se perustelatolla tekee ja tässä vapaaehtoisessa yhteistyössä on luottamus. Jos tässä nyt sitten laissa määritellään teidän yksityiset ongelmat, pitäisi ilmoittaa ainakin, tätähän kukaan ei halua tehdä. Tämä on ihan perustavaa laatua oleva asia. Se maksaisi vain rahaa, eikä vaatisi paljon vaivaa, eikä mitään kannustimia olisi tämän tekemiseksi. Mutta tämä voitaisiin, tämä kannusti luoda luomalla lisäarvo yrityksille, että yhdessä vedetään samaan suuntaan köydestä – verkkoturvallisuuden puolesta. Täällä tarvitaan nopeita, relevantteja tietoja, jotka luovat luottamusta. Tällöin ilon muuttaa yritykset tekevät yhteistyötä, koska saat myöskin ongelmien ratkaisuja nähtäväksi. Ainakin tämän puulin ratkaisut tulisivat näkyviin sitten. Minun mielestäni tämä ei tapahdu niin, että ilmoitetaan jossain yrityksessä on tapahtunut sitä ja sitä, Tämä sinänsä ei auta, vaan on tärkeää katsoa tätä turvallisuusaukkoa ja ilmoittaa se. Tällä on se positiivinen vaikutus, että ohjelmistojen ja koneistojen tekijät sitten itse keksivät tehdä päivityksen tähän tai sulkee tämän turvallisuusaukon. Tämä on huomattavasti asiaa paremmin palvelevaa kuin pelkästään jonkun syyttäminen. Ja tällä tavalla luodaan myöskin sitten lisäarvoa. Ja silloin yritys toteavat, että hyvä, mä teen yhteistyötä, koska tästä saadaan lisäarvoa ja minä saan jotain tästä. Mr. Wegerstein. Herra Byrhestaik, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Europolin, Europolin sisällä turvallisuus- ja tietoturvakysymykset on tarkkaan, tarkoin säädelty ja valvonta on tarkkaa. Tämä auttaa Tämä mahdollistaa sen, että me käsittelemme tietoa ja tietosuoja erittäin kontrolloidulla tavalla. Teemme yhteistyötä kansallisten oikeus- ja poliisiviranomaisten kanssa ja myöskin yksityisten kumppaneidemme kanssa. Yksityiseltä puolelta saadaan strategista tietoa, ei kuitenkaan henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan antaa pelkästään kansallisten viranomaisten kautta ja kansallisten yksikköjen kautta, ne tulevat meille, mutta vastuu on silloin kansallisella toimijalla henkilötiedoista. Henkilötietoja ei millään tavalla toimitetaan niin, että niitä voitaisiin toimittaa eteenpäin yksityisille tahoille. Viime aikoina olemme havainneet kyberrikollisuuden saralla, että osa yksityisistä kumppaneista on ollut halukkaassa toimittamaan tietoa anonyymisti niistä uhkista, joiden kohteiksi ne ovat joutuneet ja jotka, jo, jotta voidaan muita osapuolia, muita kumppaneita varoittaa samasta, samaisesta uhkakuvasta tai uhkamaisuudesta. Olemme saaneet myöskin varhaisvaroitusjärjestelmän kautta varoituksia, joiden avulla voidaan varmistaa se, että voidaan ryhtyä ennaltaehkäisyyn tiedottamalla, varoittamalla niitä osapuolia, jotka saattavat olla uhattuina. Okay, well, I'd like to move on. Kiitos. Nyt vielä siirtyisin seuraavaan osaan meidän kokoustamme. Ja mikäli puhujat pitäytyvät 10 minuutin puheaikoihin, meillä on aikaa hieman pidempäänkin keskusteluun näiden puheenvuoron jälkeen. Minun olisi pitänyt tehdä eräs asia jo aiemminkin ja pyydän anteeksi, että en muistanut sitä tehdä. Giuseppe Alimonti komission puolelta Connect-pääosastolta on niin ikään paikalla. Olisin toivottaa hänet tervetulleeksi ja mielelläni kuulisin myöskin hänen kommenttiaan sitten tilaisuuden lopuksi. Mutta katsotaan, miten tämä asia nyt etenee. Seuraava puhuja, seuraava puhujan keskustelukierroksella on henkilö, joka on kehittänyt yhteistä ymmärrystä, mikä liittyy kyberturvallisuuteen, ja hän on pohtinut myös innovaatiota ja taloudellisten vaikutusten maksimointia tämän ehdotuksen avulla. Joten hienoa, että täällä on erilaisia asiantuntijoita paikalla. ja ovat joskus aiemminkin vieraita ja minunkin puheenjohtajakaudella täällä valiokunnassa. Ensinnäkin te, toitan tervetulleeksi Euroopan tietoturvaviraston Enisan edustajan verkko- ja tietoturvaviraston edustajan. Muistan keskustelua tuon viraston perustamisen yhteydessä, jota käytännön kanssa nyt hän johtaa. Hän siis johti neuvoston työryhmää vuonna 2009 silloin, kun teleliikennepakettia työstettiin, joten jotkut saattaa tuntea hänet noilta ajoilta. Hän oli neuvottelupöydän toisella puolella silloin. Seuraava. Hän on siis Jörgen Samuelson ja toinen asiantuntijamme Mats Nilsson, joka on henkilö, joka on hyvin paljon kokemusta Eurooppa-asioista ja tietoturvallan kehittämisestä. Hän edustaa Euroopan teleliikennealan standardointivirastoa ETSIä. Tervetuloa myöskin teille kokoukseemme. Sitten henkilö, joka on täällä ensimmäistä kertaa, mutta toivottavasti ei viimeistä kertaa. Hän on Florian Walter. Hän edustaa Chaos Computer Clubia, joka on yksityinen tieto suoja konsultointiyritys. Hän tietää ehkä enemmän infrastruktuurin heikkouksista kuin kukaan muu täällä. Hän ei välttämättä kerro meille kaikkia yksityiskohtia heikoista kohdista, mutta hän kertoo ehkä, mitä meidän pitäisi tehdä tietosuojan tietoturvan parantamiseksi. Lisäksi paikalla on henkilö, joka edustaa New Yorkin pörssiä. Hän johtaa siellä uhkien torjuntakeskusta hyvin pitkälti syvällä tässä työssä. Hän on, hänellä on hyvin paljon kokemusta kriittisten informaatioinfrastruktuurin suojelmisesta. Kukin saa ensin 10 minuuttia puheenjohtaja ja sitten keskustellaan, keskustellaan ensimmäisen puheenjohtaja Samuelson. Olkaa hyvä. Thank you, Malcolm. Uh, thank... Kiitos Malcolm. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos Malcolm, että kutsuit puhumaan. Kuten Malcolm sanoi, olen Enisan johtokunnan puheenjohtaja, mutta myös virkamiehenä, joka asian kanssa töitä tekee. Vastaan asiasta Ruotsissa tai asiasta vastaava henkilö on myös tässä kuvassa siis puolustusministeriössä asiasta vastaava. Ja istuu takana. Niin ei varmaan tarvitse käsitellä kaikkia informaatioteknologian meille tuomia hyviä asioita. Se nyt on vain siinä muistutuksena tietysti. Järjestelmien täytyy toimia niin kuin on aiottu. Muutamia lähtökohtia. Haluan tehdä selväksi, että Ruotsi on sen puolesta, että on vahvaa tietoturvaverkostoa Euroopassa, joka hyödyttää yhteisöjä ja kansalaisia. Ja on oikein hyvä, että komissio on ehdottanut ehdotusta, jolla voitaisiin saavuttaa se tavoite. Ja erityisesti kun ne voidaan antaa panos yksityisyyden suojeluun. Mutta kuitenkin Ruotsi haluaisi painottaa, että sääntelyn täytyy sallia eri jäsenvaltiossa eli ratkaisu. Aiemmatkin puhujat ovat tätä asiaa käsitelleet ja valaisseetöntä yhden luvun järjestelmä ei aina toimi. Ja se, mitä esittelen täällä, on välitön reaktio ja sisä, maan sisäisellä tasolla konsultaatiot ovat edelleen käynnissä. Minua on pyydetty valaisemaan hieman Ruotsin mielipidettä läheisyysperiaatteesta. Parlamentti on ottanut asian esille meillä Asia perustuu alustavaan muistioon, jos, jossa käsitellään kaikkia komission ehdotuksia, ja olemme samaa mieltä kuin parlamentti. Ja kun käyn tätä läpi, niin se kuulostaa vähän äh, siltä, kun yritettäisiin äh, rakentaa tässä vastakkaisuutta, mutta sen konfrontatiivisten päätöstä tulee, kun on vielä niin lyhyt aikakin, mutta tämä voi olla vähän tällaista pedagogista leikkiä. Komissio on sitä mieltä, että toiminnan puute EU-tasolla johtaisi tilanteeseen, jossa jokainen jäsenvaltio tekisi toimia yksin, eikä ota huomioon sen, että verkostot ja tietojärjestelmät EU-ssa ovat täysin keskinäisriippuvaisia. Kuitenkin me uskomme, että koordinaatiota jo tapahtuu, kuten aiemmat puhujat senkin mainitsivat. Se perustuu joustavuuteen ja luottamukseen. Ja kuten on kuultu monta kertaa, niin luottamusta ei voida pakottaa kovinkaan helposti. Toiseksi, Komission mukaan eri la- lainsäädännöt jäsenvaltiossa verkko- ja tietoturvallisuudesta ovat este yrityksille, jotka yrittävät harjoittaa liiketoimintaa monissa jäsenvaltiossa. Ja, eli eh, globaalinen toiminta estyy. Ja EUn tason velvoitteet, niillä halutaan luoda yhtenäiset kilpailusuhteet, mutta me uskomme, että on monia esimerkkejä yrityksistä tällä sektorilla, jotka toimivat monissa jäsenvaltioissa ja mahdollisesti kautta EUn huolimatta lainsäädännöltä eroista huolimatta kypsyyseroista tekniikassa, enkä näe mitään selkeää näyttöä siitä, että markkinat eivät olisi täydelliset ainakaan vaikutusten arvioinnista, joka on käyttöön tarjottu. Uskomme myös, että tekniset turvallisuustoimet täytyisi tehdä niin, että otetaan huomioon yksittäiset riskit ja kustannukset eikä yhden lukujärjestelmä kaikille. Sitten subsidiariteettistäminen. Komissio on sitä mieltä, että vapaaehtoinen lähestymistapa on johtanut yhteistyöhön vähemmistössä ja se valtiot, joilla on hyvät, hyvä kapasiteetti tehdä sitä yhteistyötä. mä usko, että tämä lausunto olisi kovin relevantti, kun ajatellaan sitä, että miten luodaan yksityiskohtaista lainsäädännöllistä toimintaa EU-tasolla. Ei, ei ole vähäinen kapasiteetti, jonka laitetaan olevan pääsyy sille, että tietojen vaihtoa puuttuisi jäsenvaltioiden välillä. Uskomme, että kyse on enemmänkin luottamuksesta, jotka perustuvat muihin tekijöihin. Kansallinen turvallisuus voi olla joskus pelissä. Tämä on selkeä tekijä, jota, avaintekijä, jota voidaan säännellä. Kuitenkin uskomme, että on tärkeää ottaa minimitaso turvallisuudessa esille kautta EUn. Ja tämä mielestämme tehdään parhaiten koordinoidin kautta koulutus, suositukset ja hyvien käytänteiden vaihto mieluummin kuin yksityiskohtaisella lainsäädännöllä. Esimerkiksi eilen sain lukuja meidän virastoltamme, joka näytti listan maista, joissa on pieni määrä saastuneita tietokoneita ja ruotsilaisena ylintänä emmekä me ole tehneet sitä byrokratiaa lisäämällä yrityksille. Sen lisäksi komissio haluaa stimuloida kansallisstrategioita, emmekä usko, että mikä jäsenvaltio olisi umistamassa silmiään uhkilta, mutta meillä on vähän epäilyksiä sitä, että liian tiukat säännöt olisivat ratkaisu. Siis se on eri asia, että on Euroopan tason sääntöjä, mutta että kerrotaan, mit, mit, mitkä niitä pitäisi olla yksityiskohtaisesti, niin se on eri asia. Sen komissio uskoo, että turvallisuustoimet hallitusten osalta täytyy olla koordinoituja ja johdonmukaisia, jotta voidaan vähentää ja minimoida vaikutuksia verkkotietoturva loukkauksiin. Näin saattaa olla, mutta loukkauksen tapauksessa täytyy käsitellä loukkaus heti ja ensin. Ja silloin tarpeesta täytyy päättää, että kuka koordinoi ja milloin. Ja itse asiassa reaali- todellisuudessa kun on tehty harjoituksia muiden jäsenvaltioiden kanssa, niin on huomattu, että usein on parempi, että joka myöskin on vaikutettuna, mutta vähemmässä määrin voi koordinoida ja sitten informoida muita. Se, että kaikki jäsenvaltiot reagoisivat kaikkiin uhkiin, miten se sitten voitaisiin koordinoida, se olisi vaikeaa. Sitten oikeasuhtaisuus oikeasuhtaisuusperiaatteessa jäsenvaltioiden asetettu vaatimusehdotuksessa komission mukaan ovat minimitaso jotta voidaan saavuttaa valmiustaso ja luottamuksellinen kumppanuus. Jälleen tunnen itseni pakkupaijaksi, mutta Ruotsin mukaan tällainen yhteistyö jo vaatii korkea luottamuksen taso, jota ei voida pakottaa. Ja myöskin Enisen tietoturvavirasto jo on ryhtynyt valistustoimiin, jotta voidaan minimitasoja ja kapasiteetteja tukia EU-ssa. Ja Enisellä onkin tärkeä rooli tuen organisoijana, yhteistyön ja luottamuksen rakentamisen mahdollistajana ja niin edelleen. Ja vieläkin oikeasuhtaisuudet komissio vaatii, että ehdotettu riskihallinta koskee vain kriittisiä toimijoita ja siihen kuuluu vain toimia, jotka ovat oikeasuhtaisia kustannuksia riskin nähden. Komissio myöskin väittää, että että raportointivaatimukset taisivat noin sellaiset tapahtumat, joilla on suuria vaikutuksia yrityksiin. Kuitenkin ensimmäinen reaktio on se, että kriittiset toimijat ovat laitettu, määritelty liian laajasti ehdotuksessa ja turvatoimet ja loukkausraportointi eivät ole oikeassa suhteessa kustannuksiin ja riskeihin. Ja myöskin Täytyy olla yleispoikkeus raportointivelvollisuudesta asioissa, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuteen, puolustukseen liittyvissä asioissa esimerkiksi. Ja vieläkin joitakin asioita mielestämme yksi koskee yhtenäismarkkinoiden perusteita. Olen sitä jo käsitellytkin osittain. Yhtenäiset kilpailuolosuhteet eivät ole komission mukaan ilmeisiä. Ja kun ehdotus perustetaan sisämarkkinoiden oikeusperustaan, niin se ei näytä ihan relevantilta ensisilmäksellä on muita oikeusperustoja sopimuksessa, joita pitäisi käyttää kun tehdään turvallisuuden liittyviä asioita, eikä niin paljonkaan yhtenäismarkkina-asioita, kilpailuasioita. Tietysti markkinatoimijoiden kesken käyty vuoropuhelu antaa meille markkinaehdosta vielä lisätietoa ja tulevaisuuden näkemistä markkinoilla. Haluaisin myös painottaa, noudattaa vastuuperiaatetta. Kaikki, kaikki IT-järjestelmien omistajat täytyy olla suojattuna asianmukaisesti. Hallituksen ei pitäisi luoda sellaista kuvaa, että voimme tarjota kilven, jolla kaikki vaarat voidaan estää. Ei myöskään pidä luoda kuvaa, että aina on julkinen pelastustiimi tietoturvalokkausten yhteydessä. Muuten ei voi luoda turvallisuus- ja vastuukulttuuria jotta voidaan suojata rakastamamme internet ja tietoyhteiskunta. Sitten vastuuviranomainen. Prioriteettimme on se, että ei pitäisi muut, pakottaa jäsenvaltioita muuttamaan nykyisiä rakenteita kansallisten virastojen välillä, kun päätetään, että kuka on vastuuviranomainen. Ja myöskin muutama sana vielä Enisestä, kun tässä nyt olen sitten puheenjohtajana paikalla. Enisa on EUn keskeinen tieto- ja asiantuntijuuspaikka, joka on kaikkien käytössä ja useimmat sitä kunnioittavat. Jos otetaan kaikki tuotokset, suositukset, suuntaviivat, ollaan tullut aika pitkälle, jotta voidaan vastata riskeihin, uhkiin ja tietoturvalaukkauksiin, joita kohtaamme. Meidän täytyy tehdä tämä yhteistyössä maidemme välillä, operationaalisen henkilökunnan välillä täytyy tehdä yksityisten sidosryhmien kanssa, yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa yhteistyötä, koska heidän tietonsa on siinä avainasemassa. Useimmissa tapauksissa he käyttävät ja ylläpitävät IT-järjestelmiä, joista olemme tehneet riippuvaksi. Eniksi antaa tukea tälle yhteistyölle ja helpottaa toimia monissa näissä suhteissa. Eli kun direktiiviä toteutetaan, niin pit- äh, elinsen täytyisi antaa, helpottaa tehdä niitä työtä. Uusi mandatti, joka on hyväksytty tänään ja huomenna äh, tulevaisuudessa hyväksytään, niin äh, he ovat todella halukkaita ja enemmän kuin valmiita tekemään sen. Kiitoksia. Well, thank you very much for your... Kiitoksia paljon teidän erittäin pragmaattisesta kannanotostanne Ruotsin parlamentin perusteltu lausunto on varmaan teille jaettu, ja jollei ole, niin pian se varmaan teille jaetaan. Itse olin mukana keskustelemassa Enisasta ennen kuin sitä perustettiin. Tiedän, että komissiolla oli alun perin paljon pidemmälle menevä ajatus Enian osalta. Ja nyt ehdotus onkin viemässä tuohon suuntaan. Tuolloin aiemmin jäsenvaltiot vastustivat Enisa on nähdäksi erittäin menestyksekkäästi uurtanut itselleen uraa ja onnistunut vaihtamaan parhaita käytänteitä, kehittämään parhaita käytänteitä. Jotkut saattavat olla eri mieltä, mutta näin minä tämän sen näin. Seuraavaksi kuulemme Etsin edustajalta hänen näkemyksensä normeista että tulevaisuudessa tämän osalta ja niiden merkittävästä roolista. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Uskoakseni täällä mainittiinkin joita tämä standardit ja parhaat käytänteet ovat erittäin tärkeitä välineitä, kun haluamme rakentaa yhteistä lähestymistapaa suurilla markkinoilla, suurilla markkina-alueilla. Niitä käytetään jo hyvinkin pitkälti, laajalti, sen kun on kyse turvallisuudesta. Nyt voin ehkä puhua siitä, mitä Etsi tekee ja mitä laiminkin normien avulla voidaan tehdä, kun kehitellään standardeja, normeja ja parhaita käytänteitä silloin, kun on kyse kyberturvallisuudesta. Hieman taustaa etsistä. Etsi tuottaa tieto- ja viestintäalana normeja mukaan luettuna kiinteä, kiinteä viestintä, mobiiliviestintä, radio, erilaiset lähetystoiminta, internetteknologia. EU ja EFTA ovat tunnustaneet meidän normimme ja meitä normeja me soitetaan maailmanlaajuisesti Meillä on 750 maailmanlaajuista jäsentä, joten tämä on erittäin laaja maailmanlaajuinen järjestö. Se on tuottanut yli 30 000 julkaisua, jotka ovat kaikki vapaasti saatavilla internetistä verkkosivultamme. Mitä tulee verkko- ja kyberturvallisuuteen? Tämä on tietystikin Etsin ydintoimintakenttää. Monet ydinturvallisuusalgoritmit on kehitetty Etsin työryhmässä ja nyt niitä käytetään esimerkiksi GSM kolmannen sukupolven, neljännen sukupolven standardeissa ja niin poispäin, ja niin kaikilla muillakin, jo muillakin tietoviestin teknologian aloilla. Kehitämme myöskin seuraavan sukupolven, eli modernin, modernia kiinteän verkostoa, mobiiliverkostoa, mukaan ottana GSM, perhe ja muuta tekniikkaa, Blue Light radiotekniikkaa ja, ja muita tekniikoita ja normeja kehitetään ja tietojen säilyttämiseen, kun mennään. Me määrittelemme myöskin sen, mitä, mitä pyyntöjä voidaan esittää tiedon toimittamiseksi esimerkiksi, kun on kyse poliisi- ja muiden viranomaisten toimista. Ja ainoastaan nuo spesifit tiedot ja pelkästään asianmukaisella tavalla asianmukaisten ilmoitusten höystäminä voidaan ja oikeudellisten menettelyiden valossa voidaan toimittaa tietoa myöskin sähköiset allekirjoitukset, machine to machine toimet, testaus- ja eritelmämetodit ja muutenkin standardin kehittäminen mukaan luettuna uusin kryptologia, quantum key distributio QKD, INS-toimet, ISI-indikaattorit ja niin pois. Me olemme kehittäneet näitä kaikkia mukaan tänä kolmannen sukupolven kumppanuusohjelmatta. Tämä on yksi osa etsin toimintaa. Eli 3 PPI on yksi osa meidän toimintakenttäämme. Kehitämme myöskin matkaliikenne, matkapuolen alan standardeja ja radiostandardeja. Meillä on myöskin kyberturvallisuuden koordinointiryhmä, jota johtaa yksi teidän jäsenistänne, tohtori Kristen Eller. Se on hyvin pitkälti keskittynyt kriittisten infrastruktuurien suojeluun, mukaan ottaen energiainfrastruktuurit. Siellä vaihdetaan parhaita käytänteitä esimerkiksi kriittisten infrastruktuurien suojelussa. Lisäksi siellä tarkastellaan sitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä tietokonealalla paikallisista tietokoneen käyttämisestä on siirtymässä kohti pilvipalveluita ja mitä tämä paradigman muutos tarko- tarkoittaa parhaiten käytänteiden kannalta. Sen tarkastaminen, sen tarkastamme liikennejärjestelmiä, lääketieteen alan tietoja, instrumentteihin koskevaa instrumentteihin liittyvää tietoa, mobiilipalveluita, hyvin voimakkaita ää, po- tehokkaita tietokoneita tänä päivänä käytetään ensin matkapuhelimesta. Tätä tarkastelemme ja myöskin sitä, miten verkosta voidaan käyttää valvontaan esimerkiksi sähköverkoissa. Voidaan sähkömittareita lukea netin internetin välityksellä, että tietoturvan kysymykset tässäkin ovat tärkeitä mukaan, mukaan luettuna tunnistamismenetelmät ja muut turvamenetelmät sähköiset allekirjoitukset ja julkiset infrastruktuurit. Näitä kaikki me tarkastamme lisäksi. Tarkastelemme tiedonvaihtoa, missä muodossa ja miten tiedonvaihtoa voidaan harjoittaa ja digitaalinäyttöä. Esimerkiksi mikäli Europol haluaa käyttää digitaalitietoa todisteina esimerkiksi rikosjutuissa. Tämän kokonaiskuva standardointikentästä tänä päivänä no, normien, normittamis kenttämistä. Jotkut normit ovat teknisempiä, ne liittyvät turvallisuustekijöihin, esimerkiksi kryptologia ja turvaprotokollat ja turva menettely, turvallisuusmenettelyt eri muodoissa. Nämä ovat etsin ydintoimintakenttää. Ja etsi toimii tässä todellakin pioneerina monien kommunikaatioverkostojen yhteydessä esimerkiksi. Me olemme tässä uran uurtajan asemassa. Tietystikin että sillä on kumppaneita, kumppanijärjestäjä verkkoalueella, verkkojen käytössä esimerkiksi internetalan työryhmä IFT on IP sekä protokollaa kehittänyt. Lisäksi verkkojen tasolla meillä on SLS, jota käytetään päivittäin. www on tässä on mukana. ETSI on yksi osa tätä toimintakenttää ja osa työstä tehdään yhdessä muiden kumppaneiden ja standardointialajärjestön kanssa. ITU-ala myöskin kehittyy nopeasti. Työryhmä 17 tarkastelee parhaiten käytänteitä ja siten, miten voidaan teleliikenneverkkoja käyttää turvallisella tehokkaalla tavalla ja mitä prosesseja täytyy ajaa, jotta voidaan varmistaa, että verkot ovat turvassa ja prosessit ovat suljettuina ja tarvittavat prosessit ja turvatoimet on käyttää. Sitten toisaalta meillä on turvat kysymyksiä, jotka liittyvät, liittyvät eri prosesseihin ja varmennukseen, kuinka verkon, verkkooperaattori loggaa sisään ja tarkistaa hen, sisään lokkautuvan henkilön henkilöllisyyden ja mitä muita turvatoimia tarvitaan niin, että internetiä tai verkkoa käytetään sen mukaisella tavalla. Tietystikin inhimillinen tekijä on aina edelleenkin olemassa. Ja inhimillinen tekijä on tässä suurempi turvallisuuskysymys, avoin kysymys kuin itse teknologia. Hyvin paljon työtä on tehty tietoturva normien suhteen, mitä prosesseja ja turvatoimia tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että kaikki yritykset voivat toimia verkossa siten, että tiedot ovat turvassa. ISO 15.08 pitää sisällä yhteisiä kriteereitä ja menetelmiä, joilla varmistaa ja antaa turva takuuta 15.408 yhteinen normi, joka liittyy tietopalveluiden tieto pankkien käyttöön ja miten voidaan suhtautua erilaisiin uhka tekijöihin, uhkakuviin ja miten ennalta varaudutaan tällaisiin uhkiin asianmukaisella tavalla. Muutkin sektorit tähän liittyvät kuitenkin todellisuudesta esimerkiksi erilaiset maksupalvelut, internetmaksupalvelut ja prosessit ja miten voidaan varmistaa, että maksutapahtumat esimerkiksi on turvattuina ja myöskin energiapuolella meillä on sen ja sen, eli kuvassa mukana. Ne tuottavatkin niin paljon normeja niin ikään. Ne tekevät yhteistyötä Etsin kanssa ja pohtivat standardeja ja parhaita käytänteillä voidaan suojata kriittisiä infrastruktuureja. Etsin kanta sitten kyberturvallisuutta koskevaan komission aloitteeseen, verkko- ja tietoturva-aloitteeseen. Etsi tukee näitä avainstrategisia kysymyksiä. Me haluamme jotkut perusturvastandardit tuotteiden ja palveluiden osalta. Parhaiden käytännöiden vaihtaminen on todellakin tärkeää, että voimme päästä annettuun tavoitteeseen, eli tieto- ja verkkoturvaan. Olemassa olevat standardit sekä EU-standardit että maailmanlaajuiset standardit voidaan antaa tässä pohjaksi, mutta mitä globaalimmista, laajemmista maailmanlaajuisemmista standardeista on kyse sitä suurempia mittakaava etuja tästä saadaan ja sitä tehokkaammin voidaan tätä kenttää kehittää kaikkein parasta internetissä on se, että se on globaali, maailmanlaajuinen ja se on avoin ja vapaa. Ja tämä johtaa hyvin moniin innovaatioihin ja kasvuun taloudenkin tasolla ja myöskin sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti katsottuna. Eurooppalainen kyberstandardit eurooppalaiset kyberstandardit kehittää tiettyjen kriteereiden pohjalta. Meidän ottaa pohjaksi olemassa olevat standardit mukaan ottuna kansalliset standardit ja kehittää näitä edelleenkin. Et siis suosittelen sitä, että tu- turvallisia menetelmiä käytetään esimerkiksi välineitä, joilla voidaan arvioida heikkoja kohtia tietoturvassa. Parhaita käytäntöjä olemassa jo sen suhteen, miten voidaan varmistaa ta, suojella tuotetta tai palvelu uhkakuvilta. Kyse on suuresta kysymyksestä standardointipuolella. Etsi painottaa sitä, kuinka tärkeää on se, että meillä on sertifiointimenetelmä tuotteiden ja palveluiden kohdalla niin, että turvallisuus on riittävällä tasolla aina. Lisäksi on olemassa valkoinen kirja, joka koskee tietoturvaa. Se on hyvin laaja asiakirja, mutta se luo silti erittäin hyvän pohjan taustaan ja siinä määritellään kaikki se nyt meneillään oleva työ, jota ollaan tekemässä lisäksi. Siellä on, on luettelo eri turva-alan julkaisuista. Tietoa tältä alalta on kirjastokaupalla. Valtava määrä tietoa on olemassa, mikä on kiinnostunut kyberturvallisuudesta. Ja sieltä löytyy erilaisia viitteitä eri kirjallisuuteen. Kiitoksia hyvin paljon. Thank you very much indeed. It's always a pleasure to welcome. Kiitoksia. Hienoa, että Etsin edustajat jälleen kerran paikalla. Etsin edustajat täällä ramppaa useinkin. Nyt eh, seuraava puhuja on Florian Walter. Hän on täällä ensimmäistä kertaa. Hän, on, hän edustaa tällaista riippumatonta internetalan turvajärjestöä. Hän eh, on auttanut hyvin moniakin kansainvälisiä tietoturvalan järjestöjä. Toivottavasti kymmenessä minuutissa voitte hieman valottaa tätä teidän toimintakenttää, niin olkaa hyvä. Tein parhaani, kiitoksia Kuten tiedätte, nimi on Florian Walter Saksasta. Olen Chaos Computer Clubin edustaja, mutta en ole ensimmäistä kertaa täällä nyt puhumassa, näin sivumennen sanoen. niin, estykseni, niin, että pyritään tehdä hyvin, tietenkin että se tehdään hyvin, jos pyritään katsoa tätä asiaa uhkaillistaan käytännön taholta. Mennäänpä suoraan asiaan. No niin, teknologia, puhupas minulle nyt takaisin. mitä tässä nyt kohdataan? Mihin, minkälaisia uhkia meillä on edessämme? Mitä nyt näkyy? Tämmöisen suuren luokan hyökkäykset internetin keskushermoon. Vaikka DNS-järjestelmiin tai muihin järjestelmiin, jotka ovat keskeisiä, se on suuremman luokan järjestelmien hyväksikäyttöä – vaikka, vaikka Android-ohjelmien käyttöä, kuinka paljon on Android-ohjelmia näissä puhelimissa. Tai sitten sellaisia hyökkäyksiä, kun vir- tehtiin tuonne Viroon. Tällaisista skenaarioista nyt puhutaan, ja näitä, näitä varten tarvitaan yhteistyötä ja tiedonjakoa Euroopan unionissa. Emme puhu nyt tässä pelkästään yhden henkilön tekemisestä jostain hakkeroinnista jonkun tietyn henkilön verkkosivuille. Tämä nyt ei meitä kiinnosta kuitenkaan. Tämä, tämä yksi matotapaus, conflict Warm, joilla on mahdollisuus keskeyttää koko internetin tietoliikenne, koska tämä liikenne syntyy niissä järjestelmissä, että tämä mato oli ja se oli vaarassa kokonaan kaataa internetin tietoliikenteen. Ja kun tämä tuli esille, ja meillä oli konfliktiryhmä, joka pelostettiin juuri tässä haittaohjelmien tutkijoiden taholta, asiantuntijoiden taholta ja myöskin FBI oli mukana siellä ja muutkin virastot ovat siellä paikalla, jotka tulivat auttamaan sitten meitä tämän uhan torjunnassa – ja mitä näemme tästä esimerkiksi, että tarvitaan todellakin huippuluokan työryhmä, jossa on kansalaisyhteiskunnan, hallitusten ja muidenkin järjestöjen edustajat ja yksityishenkilöt mukana, jotka sitten kaikki yhdistävät voimansa, jotta on ensin pieni mahdollisuus taistella tällaisia suuria internetuhkia vastaan. En nyt ole ihan varma, kuinka pitkälle päästään tässä tiukoilla säännöillä ja korseteilla, joita pitää sitten käyttää. Todellisessa tapauksessa, konfliktitapauksessa, tämä ei auttaisi. Tämä olisi vain taakka oikeastaan niille, jotka sitten haluavat auttaa meitä tämän riskin vähentämiseen. Mitä ehdotus luonnos toteaa? No vain lyhyesti, että jäsenvaltioiden pitäisi varustaa ja kouluttaa henkilökuntaa, joka sitten voivat puuttua näihin verkko-ongelmiin. Toki tämä on vaikka hätä tai tiimi, joka vastaa tällaisiin tapauksiin. He ovat myöskin kertoa tapauksista ja yksityissektorin pitää olla myöskin mukana. Ja suurin osahan näistä järjestelmistä täällä internetissä ovat yksityisiä järjestelmiä eikä hallitusten omistamia, joten nämäkin ihmiset otetaan mukaan toimintaan. Ilman heitä emme voi tehdä mitään. Tämä on tavallaan hyvä puoli tästä luonnoksesta. Koulutus, infrastruktuurien tuki, tiedonjako, kaikki tällainen on hyvä asia tietenkin. Ja vieläkin voidaan taata myöskin se, että jäsenvaltiolla on sopiva budjetti tällaisen toiminnan tukemiseksi. Tämä on ydintekijä. Täällä on muutamia jäsenvaltioita, joilla on hyvin järjestöt, järjestelmät ja toimivat hyvin, kun taas toisilla ei ole. Minkä takia sitten nämä toiset jäsenvaltiot, heillä ei ole tällaista kapasiteettia? Syy on varmaan osittain raha. Joten meidän pitää taata se, että myös köyhillä jäsenvaltioilla on varaa tähän, koska heillä ei välttämättä ole tällaisen infrastruktuurin varaa tai asiantuntijan koulutukseen, kuten ehkä Ruotsilla tai Saksalla on. Ja meidän pitää tehdä yhteistyötä tutkijoiden, asiantuntijoiden, akateemisten henkilöiden ja julkis- ja yksityissektorin henkilöiden kesken. Tämä on avaintekijä. No katsotaan vähän sitten vaikeampaa osaa tästä ehdotuksesta minun mielestäni. Jäsenvaltioiden luottamuksellinen ja virastojen virast, verkosto, joka pitää sitten välittää tietoja niin edelleen. No kuten totesin jo aikaisemmin, en ole varma, että tämä salaisuus ja luottamuksellisuus auttaisi yhteistyössä ja luottamuksen luomisessa. Ja kuten kuulimme täällä, että luottamus on avaintekijä asiassa henkilökohtaisen tiedon jakaminen muille toimijoille tai valtioille, tätä minä katson vähän skeptisesti oikeastaan. Mutta kaikkein ehkä naurettavin osa tai pahin osa minun kannaltani on se, että haavoittuvaa tietoa pidetään saalassa, kunnes se on varmistettu. Ja tämä on vaarallista, koska tämä on ongelma ja kerron kohta teille miksi. Minä en usko, että salaisuuden ylläpitäminen auttaa tässä. Jos et tiedä jostain, et voi reagoida siihen. Joten sinun, teidän pitää jakaa tämä tieto ja ennakkovaroitukset kaikille, ei pelkästään niille jäsenille, jotka liittyvät tähän luottamukselliseen verkostoon. Useimmissa tapauksissa luottamuksellisuus tai salailu vain haittaa vaihtaa tietojen jakoa. Tietenkin on tiettyjä tietoja, mitä et halua julkaista, tai ehkä auttava pelkästään tätä hyökkäjää, joka se julkaistaisi, mutta tällaista tietoa on aika vähän. Joten en ole ihan nyt varma, että onko tämä luottamuksellisuuseste auttaisi, tai ehkä se vähän rajoittaisi tämän toiminnan tehokkuutta tai tai rajoittaisiko pelkästään toiminnan näihin kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoihin. Tämä on se, minusta se pahin asia tässä. Jos tämä tuotetieto pidetään luottamuksellisena ennen kuin tämä ongelma on korjattu. No mitä se ei ongelmaa korjatakaan, jos ei olekaan korjausta tähän tilanteeseen, jos ei olekaan vaikka tähän mitään ratkaisua. On katsottu niitä tilanteita. Tällaista tapahtuu todellisuudessa. Yritykset menevät vararikkoon. Eli siellä on ohjelmisto, joka toimii tuhansilla servereillä, mutta yritystä ei enää ole olemassa. Ja täällä on luotu jotain ongelmia, jotka ovat tämän ongelman ydin. Ja niitä ei voida ratkaista sitten viikossa tai kahdessa, jo useimmin ei edes kuukaudessakaan. Ja mitä vaikka sitten, jos myyjä ei olekaan, olekaan tässä niin se on kiinalainen, joka ei sitten totea, että lukikaa tästä rivien välistä tämä teksti, eikä tee mitään. Mitä sitten tehdään? Pidetäänkö tieto sitten aina salaisena? Ja kuitenkin tässä kaikki on vaarassa, koska järjestöt ovat vaarassa kaatua, mutta asia pitää salaisena. Meillä on kaikki on haavoittuvia. Ei, ei. Kyllä tämä pitää julkaista heti, jos täällä on joku ongelma, joka joku, joku henkilö ei halua korjata sitä. Jos ei mitään lyhytaikaista ratkaisua ei ole. No tietysti, jos vaikka lonkitaan kierteitä, mutta tiedetään että edelleenkin ollaan riskissä, riskillä vaarassa, jos tiedät, ja vielä pahempaa on, että luulen, että ollaan turvassa, ja ei ollakaan. Joskus voi olla tilannetta, jossa sinun järjestelmäsi on murrettu, mutta et tiedä sitä. Tämä on pahempaa kuin se, että jos tiedetään siitä, koska silloin voidaan ottaa jotain, käytetään toimia tämän estämiseksi. Tietenkin on hyvä, jos annetaan mahdollisuus toimijalle korjata ongelmat, mutta ei ole hyvä pitää sitä salaisena, jos ei hän lähde mukaan tämän toimintaan, tai jos muita syitä on olemassa sille, että ei, että se pidettäisiin salaisena aina loppuun saakka. No niin, eteenpäin. Eli kyllä joskus tarvitaan myyjien suhteen julkisuutta, koska he lähtevät toimiin. Joskus on tietenkin tilanteita, joissa ei tapahdu näin. Tämä olisi hyvä ottaa esille jo alussa ennakolta. Sitten tiettyjä asioita puuttuu luonnoksesta. Esimerkiksi turvallisuuskäyttötysmalli markkinatoimijoille. Tämä auttaisi. Meillä on RFC 21 2002, joka on yli 10 vuotta vanha, jossa määritellään se, että jokaisella verkkosivulla, jokaisella osoitteella pitäisi olla oma osoitteensa, jotta se voidaan sitten tavoittaa turvallisuusongelmien sattuessa, jos jotkut tietävät näistä. No, tämä luonnos on tietenkin hyvä ehkä osoittaa mukaan tämä ajatus, että jokaisella pitää olla tällainen verkko-osoite. Mistä me on 14.4, artikla 14.4, jossa niin, artikla 14, kohta 4, jossa todetaan, että toimivaltaiset viranomaiset voivat tiedottaa julkisuuteen asiasta, jos he uskovat, että tämä on julkisuuden kannalta tärkeä asia. Ei, ei voivat, vaan, vaan pitää, pitää ilmoittaa. Ei tämä ole mikään sellainen vaihtoehto, vaan, vaan kyllä tämä täytyy tietoa, joka pitää antaa siis. Vähän taaksepäin vielä. Artikla 13. Tällainen sopimus ottaa huomioon, että pitää suojata henkilötiedot yritysverkoissa ja pitää, pitää, pitää suojata paras mahdollisen suoja, eikä pitäisi tai ehkä. No, seuraava sivu. 15. Kaksi ja kolme kohdat. Ei mitään turvalausekkeita. No turvalausekkeet puuttuvat tästä me voimme tietenkin vaatia markkinatoimijoita tekemään turvallisuustilintarkastuksen, mutta minkä takia? Niin hyvä, jos voidaan pakottaa heidät tekemään tili, turvallisuustilintarkastus. Ja tietenkin joskus tarvitaankin tällainen tarkastus. Ja joskus tietenkin pitää vaatia heitä tekemään kaikki ennakovat toimet, mutta missä tässä on turvalauseke? Tällainen läpäisytesti voi maksaa paljon. Kuka maksaa siitä? jos tämä annetaan vaikka pienille yrityksille velvoitteeksi kolme kertaa vuodessa, ne niin todellakin mennään konkurssiin. Joten turvalausekkeet tähän vielä. Ainakin PK-yrityksille pitäisi antaa tällaiset lupaukset. Jotenkin nämä velvoitteet ja ohjeet, niiden pitää myöskin olla sitten sellaisia, mitä voidaan sitten testata oikeudessa. Eihän me voi pakottaa ihmisiä tekemään vaikka tietosuoja tarkastuksia ja sitten tämän ei voida tehdä mitään, jos tuntuu siltä, että jotain on mennyt vaikka pieleen. Seuraava sivu. Tästä puhuinkin jo äskettäin, joten seuraava. Mikä tältä puuttui myöskin oli se, se Viron puhu, esittelijä juuri puhui tästä jo vesivarannosta. Kaikkein tärkein tekijä ihmisille? Miksi ei se ole luonnoksessa mukana? Miksi vesiverkko ei ole yhtä tärkeä kuin tietokoneverkko? Kyllä. Miksi elintarvikkeet ja vesi ei ole mukana? Kyllä elintarvikkeet ja vesi ovat tärkeimmät tekijät, jos tulee joku katastrofi. Tarvitaan vesi tänne mukaan. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much. Kiitoksia paljon teidän erittäin suorasanaisesta kannanotostanne. Te olette itse ollut mukana työstämässä monikin asioita. Oli hienoa kuulla teidän kokemuksistanne. Lopuksi vielä um, Will Semple. Hän kertoo teille tästä kysymyksestä erittäin suuren järjestön, erittäin suuren toimijan kannalta, joka on täysin riippuvainen tietokoneista ja tietokoneverkoista. Sain rauttaa teitä teknologian kanssa, joten nyt se ilmeisesti toimii. Um, my name is Will Semple. I'm, uh, rep- Olen Will Semple. Edustan New Yorkin pörssiä. Tiiminiä kutsutaan haavoittuvuus- ja uhkatiimiksi ja sen hallinnaksi. Neljä vuotta sitten se perustettiin kyberhyökkäysten vuoksi, joita New Yorkin pörssi pelkäsi Meillähän on Euroopassakin toimintaa. Yhdysvalloissa olemme yksi hyökätyimmistä rahoituspalvelulaitoksista maailmassa ja minun tiimini on nyt sitten eturintamassa, kun yritetään estää näitä hyökkäyksiä. Ja se, mistä puhun tänään, liittyy NIS-direktiiviin, e joten me tulkitsemme joitakin asioita liittyen niihin asioihin, joita jo toteutamme alalla. Uhkatiedon jakaminen New Yorkin pörssin hallintotiimissä on yhteistyöstä, kielestä, määritelmistä. Yksi ensimmäisistä asioista, joka opittiin kauan aikaa sitten, että täytyy olla yhteinen kieli, jotta voidaan kommunikoida kumppaneidemme kanssa ja kaikkien rahoituslaitosten kanssa ja tehdä yhteistyötä eri yksikköjen kanssa eri maissa. Tämä on hyvin tärkeää. Opimme myös, että ei ollut yhteisiä standardeja olemassa. Siinä oli paljon työtä tehtävänä, mitä ei ollut virallistettu kaikki ajattelevat, että kyberturvallisuus oli jotain erilaista, joten yksi ensimmäistä asioista, jota yritettiin tehdä omassa työryhmässämme rahoituspalveluissa, oli määritellä kyberuhka ja määritelmä, että mitä tietoja jaetaan. Nämä määritelmät liittyen artikla 13 ovat hyvin tärkeitä. Haaste, joka meillä oli, että miten voidaan käyttää hyvin tiedustelutietoa asiaan liittyen – se on siis tiedustelutietoa, se täytyy sanoa suoraan. Jos jaamme tietoa uhkista organisaatioiden, ryhmien, maiden välillä, se on tiedustelutietoa. Sen myötä voimme yksilöidä uhkat, jotka pyrkivät kompromettoimaan organisaation ja vaikuttamaan organisaation tai maahan. Standardointi, tiedon käyttö ja tietojen vaihto ovat erityisen tärkeitä. Tässä alamme liikkua eteenpäin, kun hallitsemme uhkia. Meillä täytyy olla kyki myöskin reitata tätä tietoa ja sen uskottavuutta. Se, mitä opimme pitkän matkan aikana, oli se, että kaikki tieto oli hyvää. Meidän täytyy luokitella tieto. Meidän täytyy tarkistaa, että tieto, jota saadaan, on itse asiassa sellaista, jota on tarkasteltu lähemmin. Muuten on paljon syklejä, aikaa, rahaa käytetään tietoon, joka ei saata olla validia, ja yksityisille organisaatioille se merkitsee kuluja. Meidän täytyy myös ymmärtää motivaatio uhkaajien piirissä ihmiset, jotka yrittävät hyökätä infrastruktuurimme vastaan. Emme ole kuullut mainittavan tänään tähän asti tai liittyen itse direktiiviin mitään sen ympäriltä, että miten ymmärretään hyökkäjien motiivit, miksi ihmiset tekevät näitä hyökkäyksiä meidän kriittistä infrastruktuurimme vastaan. Miten käytämme tietoja joita saamme? Meillä on tietojen vaihtoa, olemme hyväksyneet. Siis ei nyt halua mennä liian teknisiksi, mutta näitä kutsutaan nimillä Stix ja Taxi Protocol. Niitä voidaan, voitte katsoa internetistä lähemmin. Jos siis käytämme myös tätä tiedustelutietokeskusta, eli se tieto, jota saamme ja äh, tuotamme, niin niistä tehdään sitten myös uhka-arviot asianmukaisesti. Pyrimme myös ymmärtämään motivaatiot tekijöiden keskuudessa. Viime aikoina on paljon kuuluttu uutisissa että me olemme maailman pääomamarkkinat ilmeisesti ja me olemme sitten kova tai tärkeä uhka näille organisaatioille ja yritämme yhtää, ymmärtää heidän motiivinsa ja miten voimme lieventää uhkaa, joka heistä aiheutuu meille. Uhkatietoisuus siis kasvaa. Tietojenjakoverkoston täytyisi hyvin selkeästi käsitellä koulutusta ja tietoisuutta kaikilla tasoilla organisaatioissa, myöskin mukaan lukien yksiköt laajoissa multi, monikansallisissa yhtiöissä uhkamäärittelyminen on tietysti tärkeää, mutta se tarkoittaa kaikille organisaatioille erilaista asiaa, eli standardit ovat sen vuoksi tärkeitä. Jos meillä on ainakin jonkunlaiset standardit, joilla voidaan uhkaa mitata, niin sitten meillä on kyky soveltaa lievittäviä toimia ja valvontaa näitä uhkia kohtaan ja auttaa muita organisaatioita, joilla on samaa kypsyyttä, että pääsevät kehittymään asiassa. Joten haluamme muuttaa fokuksen riskistä uhkaan. Tässä muutetaan keskustelutyyliä ja tunnustetaan, että kun riski on hyvä asia, niin uhka on olemassa. Eikä kaikki riski lähtökohta käsittele uhkaa. Riskiarviot ovat hyökkääjän salattu ase ja tämä on hyvin pitkälti yksityisen sektorin ongelma. Me pystymme organisaatiossa tekemään riskiarvioita, me pystymme myös hyväksymään riskejä. Tämä on ongelma uhka, ei käsittele sitä, että hyväksytään riskit ja käyttää sitä hyväkseen. Uhkat ovat operatiivisia, ne ovat strategisia, ne ovat taktisia, ne ovat läsnä joka päivä. Ne ovat asioita, jotka eivät häviä liippumatta siitä, miten paljon ollaan verkossa. Riskejä on helppo lievittää, uhkia ei. Siinä vaaditaan yhteistyötä ja äh, siinä vaaditaan todellakin tietojen jakamista. Kyse on valinnoista riskin, riskissä on valinta hyväksyä se, mutta uhka on olemassa riippumatta siitä, haluaako sen olevan vai ei. Ei voida kätkeytyä joltakulta, joka uhkaa. Riskiltä ei voi piiloutua. Olen ottanut mukaan joitakin määritelmiä uhalle ja riskille, jotka voitte rukea sitten vapaa-aikananne. Pystytte lataamaan nämä kuvat. Miksi tietoa pitäisi jakaa? tiedustelutietoon perustuva mekan lähestymistapa antaa se molemmille sektoreille mahdollisuuden ennakoida ja ryhtyä eh, aloitteelliseen toimintaan sellaista toimintaa vastaan, joka haluaa vahingoittaa talouttamme. Jos jaamme tietoja, me vahvennumme, tulemme paremmiksi ja meillä on tapa käsitellä pieniä ryhmiä ihmisiä, jotka voivat aiheuttaa suuria vahinkoja kansalliselle ja yritysten infrastruktuurille haluamme vähentää heidän äh, mahdollisuuksiaan. Tietojen jakaminen vähentää heidän mahdollisuuksiaan toteuttaa äh, uhana, uhkaavia toimia. Tämä tarkoittaa, jos teemme yhteistyötä ja jäämme tietoa ja tiedustelutietoa, vähennämme mahdollisuuksia uhkaajien keskuudessa onnistua. Ennaltaehkäisy on mahdollisuus. Yhden jäsenen uhkasta tulee yhteisön uhan ennaltaehkäisyä. Yhdessä tulemme vahvemmiksi. Sitten uhka vastaan yksityisyyden suoja. Jotkut esteet yksityisyyden alueella liittyvät avoimuuteen mainittiin, on mainittu vahingot tuotemerkille, kaikki intellektuaalinen omaisuus, henkinen omaisuus, kaikki ovat hyviä syitä, että ei jaeta tietoa. Luottamus, se mikä pörssissä on saatu selville, on ihan päinvastaista, jos jaamme tietoa. Rahoitus laitosryhmässämme autamme metsässä yhteisöä. Se ei. Se tekee meidät vahvemmiksi markkinoilla lisää kilpailukykyä. Me haluamme yksityisen suojatoimia, me haluamme tietojen luottamuksellisuusmerkintöjä, Markkinatoimijana olemme yksi sellaisista laitoksista, joita säännellään eniten. Me emme halua enempää, emmekä halua verokkeita, että olisimme hyviä, että tulee meitä vastaan huonoja asioita eri suunnilta. Eli mahdolliset seuraukset siitä, että ei oteta huomioon eh, yksityisyyden suojaa, uhka kasvaa ja rahoitusvaikutuksen vähenevä tehokkuus, kaikki ovat negatiivisia asioita, jotka tapahtuvat eh, myöhästynyt mm, sopeutuminen. Yksisyisyys on ihan valeri huolenaihe. Mahdollisuus luoda äh, politiikkakontrollitoimia, joilla yksityisyyttä voidaan mahdollistaa, jotta organisaatio voi tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa on standardiformaatti, jotta voidaan ottaa huomioon laajemmat implikaatiot, mitä tiedot voivat tarkoittaa yrityselämän kannalta jotta voidaan avata ovet menestyksekkäille palveluille. Kiitoksia. Well, thank you very much. Kiitoksia paljon kaikille näistä puheenvuoroista. Saimme kuulla teidän kokemuksesta. Tästä on meille varmasti hyötyä. Nyt ei ole kovinkaan paljon aikaa ennen kuin koordinaattoreiden kokous alkaa. Täällä on pari koordinaattoria paikalla, että heitä varmaan ei haittaa se, mikäli hieman ylitämme annetun ajan. Herra Schwab voi nyt esittää lyhyen puheenvuoron. Olen varma, että hän on tehnyt puheenvuoroja ja sitten muutkin jäsenet saavat esittää kysymyksiä, mutta nyt kysyisin, onko esittää Andrew Schwab sanoi tähän väliin. Es gibt natürlich nach dem Vortrag... Kiitoksia puheenjohtaja. Näiden neljän esityksen jälkeen, tämän kahden paneelin jälkeen, tietenkin täällä oli paljon ristiriitoja, paljon kysymyksiä, joita nyt voi kaikkien ottaa esille, mutta katson nyt kahta asiaa. Ensinnäkin erä Samuelsin, Samuelsin esittämä asia kriittisen infrastruktuurin määritelmästä, ja hän totesi, että Euroopan unionin komission lähestymistapa paljon liian laaja-alainen. No tämä on vähän ristiriidassa taas sen kanssa, mitä herra Walter totesi Chaos Computer Clubista, vedenjakelusta. Nyt meillä on todettu jo, että Saksan puolesta me emme halua tätä mukaan, mutta argumenttinen on kyllä ihan järkevää. Ja loppujen lopuksi kysymys on siitä, mitä on mikä on kriittistä infrastruktuuria. Tässä vaan ristiriitaisia kantoja, mutta ei mitään ratkaisua tähän, joten ehkä osallistujista voi auttaa minua asiassa. Ja sitten toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille. Periaatteessa haluamme tämän direktiivin avulla parantaa markkinatoimijoiden yhteistyötä. Me haluamme enemmän avoimuutta mahdollisista aukoista, hyökkäyksistä – mutta haluamme tehdä sen sillä tavoin, että se lisää yhteistyötä eikä estä sitä. Joten te olette, että missään nimessä tietoja ei saisi pitää itsellään. Oliko tämä nyt provosointia vai tarkoitatko todellakin sitä, että vuodot pitää ilmoittaa joka tapauksessa, ottaa joka tapauksessa kaikkia, jos tämä yleistieto vuodoista on, on parempi että sanotaan heti, heti siinä vaiheessa, ennen kuin saadaan ratkaisua aikaiseksi. Näihin kahteen kysymykseen haluaisin mielelläni vastauksen. Uh, good. Um... Hienoa. Haluaako joku muu kollega vielä esittää kysymyksen? Giuseppe, onko sinultakin kysyttävää puhujille, vai haluatko tehdä yhteenvedon sitten vasta tilaisuuden päätteeksi? No ehkä Giuseppe voi puhua nyt ja sitten kukin asiantuntija saa muutaman minuutin ajan tehdä johtopäätöksiä. Puheenjohtaja, teidän luvannen haluaisin esittää kolme kommenttia. Haluaisin esittää paljon muitakin kommentteja, mutta pitäydy nyt vain neljään. Ensimmäinen seikka. Te totesitte, tai esititte provosoivan kysymyksen, voimmeko säännellä menneisyyttä. Vastaus on ei, mutta voimme säännellä jotakin, joka on erittäin tärkeää ja auttaa luottamuksen luomisessa – olemassa monia esimerkkejä eurooppalaisesta lainsäädännöstä, kun on kyse esimerkiksi yrityksistä ja luottamuksen, luottamusta lisäävistä toimista ja yhteistyön edistämisestä niin, että se on kaiken kattava kautta Euroopan. Voin antaa tästä jotakin esimerkkejä. Esimerkiksi asetus, joka asettaa tiettyjä vaatimuksia yrityksille ja julkisa, julkisen sektorin yrityksille esimerkiksi kaasun toimitusten osalta tai terveysalan toimijoiden velvollisuudet puuttua räätylyttäviin terveysuhkiin. Artikla 1, 1.4 ei ole sisämarkkina artikla, mutta se kuitenkin edellyttää jonkin tyyppistä yhteistyötä. Tämä on yksi asia, jonka te tunnette erittäin hyvin, tai jonka Anders Schwab erityisestikin tuntee, on kuluttajan suoja. Kuluttajan suojaverkostoa koskeva sääntely edellyttää sitä, että viranomaiset toimivat silloin, kun joku loukkaa kuluttajan oikeuksia. silloin on velvollisuus toimia myöskin kuluttajan puolesta, joka toimii toisessa jäsenvaltiossa, joka on joutunut harhanjohtavan tiedon uhriksi sellaisen maan alueella toimivan toimijan jo taholta, joka toimii tuossa jäsenvaltiossa, tuosta jäsenvaltiosta käsin. Voisin sanoa paljonkin vapaaehtoisen lähestymistavan rajoituksista, joita toistaiseksi on odotettu, mutta suurin este on se, että se ei ole kaikki mukaanottava, se ei ole kaiken kattava. Kansallinen toimintakyky edellyttää sitä, että luottamus on samalla tasolla eri jäsenvaltioissa, mutta tällä hetkellä on olemassa kymmenen jäsenvaltiota, joista, joissakin, tämän mikä yllätys, on hieman kahtalaista tuntemusta tämän direktiivin osalta. Suurin jäsenvaltioista, 17-18 jäsenvaltiota, on nyt tästä ulkopuolella, joten Brysselin kannalta katsottuna tämä on eriskummallinen tilanne myöskin sikäli, että kun tarkastellaan kokonaisvaltaisesti Euroopassa tilannetta, saattaa olla, että kaikkein heikointa lenkkiä käytetään hyväksi ja sen kautta hyökätään koko järjestelmä vastaan. Täällä puhuttiin hyvin paljon siitä, minkälaisista panoksista nyt on kyse ja mitä vaatimuksia asetetaan markkinatoimijoille ja julkisille viranomaisille ja mitä velvoitteita niillä on ryhtyä omaksumaan tällaista riskinhallintakulttuuria ajateltavaa äh, muutosta oikein tarvitaan, mutta on olemassa joitakin äh, muitakin toimia. Tietoturvafoorumi, joka perustuu julkisen ja yksityisen sektorin foorumille, kokoontui muun muassa aivan hiljattain. Siellä vaaditaan parhaita käytänteitä ja standardeja, standardeja normeja, jotka perustuvat tosin kansainvälisiin normeihin. Lisäksi sen kautta pyritään antamaan kannustimia, jotta kaikki osapuolet ja markkinaoperaattoritkin toimi, omaksuisivat nämä normit ja myöskin julkinen hallinto, julkinen puoli täytyy saada omaksumaan nämä samat normit ja standardit. Tuon foorumin kautta tähän pyritään. En nyt haluaisi puhua niinkään tästä johdantoosan kappaleesta, joka liittyy näihin turvapoikkeamiin, mutta olemme kuulleet alan toimijoilta, että mikäli laatii tai käyttää sellaista tiedostoa tai ohjelmistoa, joka on haavoittuvainen. Tämä ei ole kenellekään hyväksi. Meidän pitäisi asettaa kaikille yrityksille, täytyy tehdä kaikille yrityksille selväksi, jotka käyttävät tuota samaa ohjelmistoa tai laitteistoa, mitä haavoittuvia kohtia, heikkoja lenkkiä tuossa laitteistossa, tai ohjelmistossa on. Kaikille täytyy ilmoittaa näistä. Nähdäksemme toimimme tässä erittäin oikeasuhtaisesti, tasapainoisella tavalla otamme huomioon vaikutusarvion yhteydessä kustannukset parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mitä tulee näihin turvapoikkeuksien ilmoitusvelvollisuuksiin? Me, meillä on jotakin arvioita näistä. Artikla 13a teleliikenneala koskevassa direktiivissä edellyttää sitä, että otetaan aina käyttöön riskinhallinta, toimia ja raportoidaan kaikkien vaka- vakavimmista uhkista. Enisan tietojen pohjalta tiedetään, että vakavia tapauksia on ilmoitettu vuosittain, ja näiden tapausten määrä pitäisi olla 1700 tällä hetkellä. Näistä tapauksista tai ilmoituksista vain 150-250 on sellaisia, joita pidetään sellaisia, jotka täytyy tutkia perinpohjin, joten emme usko, että tämä on niin relevantti kommentti, joka tätä tämän osalta esitettiin. Olemme vakuuttuneita, emme ole vakuuttuneita, tai olemme vakuuttuneita, että tästä aiheutuvat kustannukset yritysten kontolla mukaan luettuna pk-yritykset ovat kohtuulliset. Kiitoksia näistä kommenteista ja vastauksista. Mikäli sallitte, pyytäisin, että asiantuntijat voisivat vastata herra Schwabin kommentteihin – kukin vuorollaan. Herra Semke voi puhua ensin, ja mikäli joku muu ensimmäisen paneelin jäsen, asiantuntija, haluaa puhua, niin mielellään voi pyytää puheenvuoron. Herra Semke tähän väliin, olkaa hyvä. A lot of niin hyvä, että täällä on paljon erilaista tietoa kyberturvallisuudesta ja erilaisia kantoja. Hyvä, että tällaista on olemassa. Ja toisaalta on hyvä katsoa raportointia, tiettyjen palvelujen herkkyyttä ja ilmoitusta. Ja toisaalta, toisaalta on sekin on hyvä, että on avoimuutta ja ilmoitusta olemassa näistä asioista. Täällä on jossain joku tämä keski tietenkin, ja meidän pitää löytää se. Jotenkin meidän pitää myöskin tunnistaa se, että jotkut järjestöt sallivat yrityksiä tai hyökkäyksiä jatkuvan, että keräävät lisätietoja sen hyökkäyksen aikana – ja näin paremmin sitten antaa vastauksen muille parempiin toimiin. Mutta tietenkin katsot sitten tämän asiaa lainsäädännöllisiä seurauksia. Totta kai pitää olla tarkka tässä vastauksessa, mutta se riippuu aina sitten sen hyökkäyksen lu- luonteesta, minkälainen vastaus sinä annetaan. This, this, um, publishing of... Kyllä, kyllä. Tämä tiedon julkistamisjuttu ei ollut mikään vitsi. Mä tarkoitin tämän ihan vakavissani. Joka kerta ennen kuin ryhdytään äh, toimenpiteisiin ja mikäli havaitaan, että on haavoittuvainen tai ongelmallinen seikka myyjälle, voidaan antaa mahdollisuus korjata asia ja sitten kun korjaus on toimitettu, täytyy raportoida tätä koskeva tieto, koska muuten pelkästään epäkelvolla tavalla toimivat henkilöt pelkästään pystyvät tietämään asioista, koska tällaisessa tapauksessa voidaan käyttää väärin tällaiset patchit, eli korjaukset, pistävät sisältä, sisällään tiedon siitä, mitä ongelmia oli kyseessä ja miten ne on korjattu. Joten heti kun tämä patch tai tämä korjaus on tehty, ongelmaa koskevat tiedot täytyy myöskin tiedottaa koneelle koneellisesti luettavassa muodossa. Sitten kun patch on toimitettu, ei mitään syytä olla julkaisematta tätä haavoittuvaa kohtaa koskevaa tietoa. Olen varma, että myyjät ovat tästä tietoisia, koska ei ole tietystikään mukavaa, mikäli syytetään siitä, että alun perinkin toimi väärin ja aiheutti paljon päänvaivaa ihmisille, niin tietystikin tästä joutuu maks- kantamaan että Myyjille ei pitäisi nyt antaa mitään intressiä, taikka, ja myyjille pitää antaa intressi tai kannustin luoda parempia ohjelmistoja ja parempia tietokantoja tulevaisuudessa. Eli lisäksi tarvitaan, meidän täytyy varmistaa se, että kun on eri, eri tapauksesta kyse, eri tapauksesta mikäli myyjä, myyjä ei ole olemassakaan, taikka hän ei pysty taikka halua korjata ongelman. Näihinkin pitää varautua näihin tapauksiin. A few, few remarks. Kiitoksia, vain muutama kommentti. Täällä otin esille se, että täällä on ristiriitoja äh, asioissa tai kannoissa. No, kuitenkin tarkoitusperä on kaikilla sama. Meidän tarkoitusperämme on se, että me pitää löytää toimintatapoja, joilla sitten kriittinen infrastruktuuri ja teollisuus voi tehdä yhteistyötä, voidaan taata se, että kriittinen infrastruktuuri on suojattu. Tämä tarkoittaa yhteistyön, tiedonvaihdon, uhka-analyysin ja erilaisten muiden mekanismien avulla, jossa yksityinen ja julkissektori voivat toimia yhdessä tehokkaalla tavalla, että voidaan parantaa verkoston tehokkuutta ja löydetään myöskin kannustimia tämän tukemiseksi. Eli tässä on kyllä tarpeen ottaa esille nämä ristiriidat, mutta todetaan että myöskin samalla, että täällä on tiettyjä mekanismeja, joita voidaan kehittää enemmän ja joita voidaan ymmärtää paremmin. Tietenkin joku myyjä voi olla niin, että, että ajatellaan, että, että tämä ehkä eurooppalaisella tavalla tällainen toiminta voisi auttaa ja nämä säästää näin kuluja loppujen lopuksi kuluja siitä, mistä tällainen hajautunut toiminta johtaisi, jos tekisimme asioita eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Ja tietenkin tästä myös syntyy erilaiset kurssit, jos tehdään eri tavalla maailmanlaajuisesti. Totta kai myöskin kansainvälisten standardien luominen ja yhteistyöpolitiikan kentällä olisi hyvä vaikka aloitteilla, kuten USAn kyberturvallisuussäännöstö. Ja tästä olisi hyvä käyttää myöskin mantereillakin, jotta tällöin voimme teollisuus toimia paremmin ja parempia mekanismeja käytössä globaalissa toiminnassa. Sitten herra Samuelson, olkaa hyvä. Uh, thank you. Well, let me then... Kiitos. Vastaan sitten lyhyesti siihen, mitä herra Schwab sanoi. Hän kysyi määritelmästä kriittisille toimijoille tai infrastruktuurille. No, loppujen lopuksi Ruotsille kävisi oikein hyvin, jos olisi joitakin vaatimuksia kaasusta, sähköstä ja miksei vesipalvelut myös. Entäpä sitten webhotellit, sosiaaliset verkostot, ovatko he sellaisia asioita, jotka rakentavat yhteiskuntaa, joita ei voi jättää yksikseen muutamaksi tunniksi, jos syberuhkaa on olemassa. Entäs sitten työntekijämäärän suhteen? yrityksen koko, ehkä siellä koko totuus voi olla hyvin pieni määrä ihmisiä, joka hoitaa suurta, valtavaa palvelinta ja kapasiteettia voi olla ihan tällainen pullonkaulakapasiteetti siitä tulla. Sekin voi olla relevanttia. Good. Well, I want... Hienoa. Haluaisin kiittää teitä kaikkia lämpimästi siitä, että olitte täällä tänään. Iltapäivän keskustelu oli erittäin mielenkiintoinen. Saimme siitä hyvin paljon uutta tietoa, mielenkiintoista tietoa. Ja tiedonvaihtohan oli yksi tärkeintä teemoja kokouksessamme. Nyt meillä on hyvin vähän aikaa, mutta haluaako Andreas Schwab sanoa jotakin vai teenkö minä nyt yhteenvedon ja kiitän kaikkia osallistuneita. Keskustelu oli erittäin kiehtovaa. Kesäkuun loppuun mennessä tämä teksti täytyy saada hiottua loppuun, ja mikäli huomenna joku menee Digital Agenda Assembly-kokoukseen Dubliniin huomisiltapäivänä. Niin hienoa. Minä olen siinä Schwabin tilalla ja voitte seurata tuota kokousta myöskin internetin välityksellä. Nyt eh, toivottavasti sitten saamme hyväksyttyä tämän mietinnön taka asian viimeistään marraskuusta. Tämä ei koske pelkästään meitä, vaan myöskin kansanvapauksen valiokuntaa mukana tässä yhteistyössä. Ikävät joudun nyt pyytää teitä poistumaan tästä salista välittömästi, koska meillä on nyt suljetun ovin järjestettävä koordinaattorin kokous. Kiitoksia paljon siitä, että olette täällä. Ikävät joudun nyt toimimaan näin tylysti, mutta toivottavasti tulevien kuukausien aikana vielä voin tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia paljon.